Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, arvon kollegat. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi talousarvio, talousarvion valvontavaliokunnan ja muiden valiokuntien yhteiseen seminaarissa tarkastellaan EUn toimielinten vastuuvelvollisuutta, avoimuutta ja lahjomattomuutta. Toivotan kollegat tervetulleeksi, mutta vielä sitä lämpimämmin toivotan tervetulleeksi vieraamme. Tämä on ensimmäinen kerta Euroopan parlamentissa. Kertaakaan kymmenen vuoteen ei ole järjestetty kokousta, jossa on mukana neljä eri valiokuntaa. Tämä on järkevä tapa toimia, koska jokainen valiokunta tekee työtään erillään, mutta joskus täytyy yhdistää voimat. Siksi olen erityisen iloinen siitä, että muiden valiokuntien puheenjohtajat ovat myöskin paikalla. Annan heille kohta puheenvuoron. Nyt on kyse vastuuvelvollisuudesta. Tämä on talousarvion valvontavaliokunnan päätoimiala. Olemme iloisia siitä, että muut valiokunnat aivan yhtä lailla haluat myötä vaikuttaa siihen, että hoidamme asiat vielä entistäkin paremmin tässä suhteessa. En enempää halua käyttää aikaa, joten annan nyt perussopimusvaliokunnan puheenjohtajalle puheenvuoron. Rouva Hybner, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, Inge. Haluaisin sanoa, että että meille, jotka haluavat tehdä Euroopan unionista demokraattisemman ja tuoda sen lähemmäs kansalaisia. Tämä on meille yksi painopistealueista kaikissa valiokunnissa, mutta aivan erityisesti meidän valiokunnissamme. Me haluamme tehdä Euroopan unionin päätöksentekoprosesseista läpinäkyvämpiä. Se on ennakkoehto osallistumiselle päätöksentekoprosessissa ja tämä pätee sekä lainsäädäntöön että myöskin yleisemmin ottaen päätöksentekoon. Me tiedämme kuitenkin, että läpinäkyvyys ei yksinään riitä, se on vain alkupiste, mutta se ei yksinään riitä meidän tehtävämme ja sitoumuksemme valiokunnissa on se, että me koetamme taata mahdollisimman suuren integriteetin tason Euroopan unionin toimielimissä. Ja tästä syystä me olemme täällä tänään. Me olemme sitoutuneita siihen, että mahdollisimman korkea tilivelvollisuuden ja läpinäkyvyyden taso saavutettaisiin AFKO, perussopimusvaliokunta, jota itse johdan ja joka on vastuussa EUn lakien täytäntöönpanosta ja myöskin parlamentin omien sääntöjen täytäntöönpanosta, niin valiokuntani on käynnistämässä oma-aloitteisen mietinnön valmistelua. Aiheena on läpinäkyvyys, tilivelvollisuus ja integriteetti EU-toimielimissä. Ja tämä yhteiskuuleminen on meille hyvin tärkeä ensiaskel ja toivomme, että saamme tästä kuulemisesta inspiraatiota ja haluamme kuulla myöskin, mitä teidän odotuksenne ovat tämän tyyppisen mietinnön suhteen. Ja ymmärtääkseni nyt annamme sitten puheenvuoron ensimmäiselle puhujalle Kiitoksia, Danuta. Olemme iloisia, että voimme olla mukana tässä yhteisessä kuulemisessa myös Liven puolelta, kun on kyse turvallisuuden, vapauden oikeuden alueesta, niin siellä on myös aika paljon keskinäisestä luottamuksesta kyse. Se on oikeastaan luottamuksen ytimessä myös kansalaisten mielissä. Ja luottamusta ei synny, ellei sitten puututa myös avoimuuteen ihan käytännön asioihin, korruptioon. Ne, jotka ovat aivan villakoiran ytimessä, varsinkin jäsenvaltiossa. Tämä on ihan käsin koskeltava ja hankalakin asia. Lipevaliokunta on mielissään, että saa olla mukana tässä tärkeässä aloitteessa. Sillä on kuitenkin vähän suhteettoman suurikin vaikutus siihen, miten unioni toimii, ja kansalaiset ovat sitä mieltä, että se on elintärkeä asia. Olen myös iloinen, että toimimme valiokunta kesken näin yhteisesti. Sekin on sinällään jo tärkeä viesti kansalaisille institutionaalisesti. Lippievaliokunta siis on mukana 11.30 alkavassa osiossa korruption torjunnassa. Olen iloinen, että voin olla siinä osiossa mukana sitten seminaarin loppupuolella. Kiitoksia vielä Liben puolesta. Uh, ladies and gentlemen, dear members, dear guests, I am very pleased to welcome you. Hyvät naiset ja herrat, olen oikeudestansioiden valiokunnan varapuheenjohtaja. Hienoa, että pääsin mukaan tähän neljän valiokunnan yhteiseen kuulemiseen. Olen parlamentin uusi jäsen, joten en tiennyt, että tämä on ainutlaatuinen tapaus Euroopan parlamentin historiassa. Huhtikuussa 2014 Transparency International julkaisi Euroopan unionin integraatiojärjestelmää koskevan kertomuksen, joka kattaa kymmenen EUn toimielintä, virastoa ja laitosta ja käsittelee avoimuuskysymystä, korruption vastaista toimintaa ja vastuuvelvollisuuteen liittyviä seikkoja sekä kuinka avoimuuden ja integriteetin korkea taso varmistetaan. Tämä on tärkeä elementti meidän työssämme. Ja meillä on sitoumus tehdä juuri tätä työtä kansalaisten etuosilmällä pitäen. Olen erityisen iloinen siitä, että voin toimia yhteispuheenjohtajana tässä kuulemisessa. Tarkoituksena on käydä syvällistäkin keskustelua tästä aiheesta, joka on äärimmäisen tärkeä. Voimme yhdessä pohtia, kuinka edetä tästä eteenpäin jatkossa. Nyt annan puheenvuoron jälleen kerran takaisin Rova Kreslelle, joka toimii ensimmäisen paneelikeskustelun puheenjohtajana. Kiitoksia paljon hyvät kollegat arvon ystävät. Aloitamme nyt. Siirrymme ensimmäiseen osioon tätä kuulemistilaisuutta, jonka, joka on talousarvion valvontavaliokunnan vastuulla. Kuten Rova Delvaux totesi, Transparency International julkaisi hiljattain tutkimuksen. Carl Dolan on, tämän, on paikalla ja myöskin Daniel Front tässä ensimmäisessä paneelissa. Nyt tarkastelemme tätä tutkimusta ja sen tuloksia. Tämä on tärkeä valiokuntamme kannalta. Hienoa, että Transparency International voi nyt esitellä tutkimuksensa, koska tästä on meille hyötyä. Ja toivon mukaan Tämä auttaa meitä tekemään työtämme vielä paremmin ja kohdennetummin, määrätietoisemmin. Kiitoksia herra Doulan, että olette täällä paikan päällä. Olkaa hyvä, nyt saatte puheenvuoron. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Olen Carl Dolan. Olen Transparency Internationalin EU-toimiston johtaja Vähän on kyse kuin busseista odottelee vuoden verran ja sitten kaikki tulevatkin kerralla, kun neljä kerralla. Mutta noin vakavasti puheen, kiitos joka tapauksessa mahdollisuudesta tulla puhumaan parlamenttiin. Se, että kuuleminen on todellakin neljän parlamentin voimin järjestetty, osoittaa miten tärkeä asia tämä on ja tietenkin osoittaa, että mepit ovat sitoutuneita Euroopan integriteettijärjestelmään. Kuten on todettu, tätä järjestelmää on kartoitettu ja arvioitu nyt ensi kertaa kattavasti meidän julkaisemassamme raportissa viime huhtikuulta. Se on tämä iso puntti, se on tuolla myös edessä pöydällä. Tuskin voin tehdä oikein oikeutta 200 sivulle tutkimusta yhdeksän kuukauden ajalta kymmenen toimielimen kattavasti noin lyhyessä ajassa, joka minulle nyt on annettu tänään. Eli sen sijaan minä aion pitäytyä vain joihinkin laajempiin teemoihin tämän tutkimuksen pohjalta ja kehoitaisin tätä kaikkia paneutumaan vielä seikkaperäisemmin tämän keskustelujen jälkeen. Poliittisten instituutioiden luotettavuus on totta kai kaikkein tärkein omaisuus. Toimielinten legitimiteetti ja vaikuttavuus riippuu aika paljon ei pelkästään niihin voimavaroihin, joita niillä on, eikä oikeudellisiin perustoihin, eikä niiden menettelyjen tehokkuuteen, vaan siihen hyvin mutkikkaaseen verkkoon, joka koostuu luottamussuhteista. Ja tätä tukee puolestaan toimielinten luotettavuus ja niiden ihmisten luotettavuus, jotka niitä vetävät. Tämä on totta kai kaikkien hauran omaisuus myös, kun ajatellaan, että siihen menee vuosia ennen kuin sitä voidaan saada aikaan, niin se häviää hetkessä ja se johtaa siihen, että luottamus katoaa ja auktoriteetti myös sen mukaan kun ajatellaan Ukrainaa, Meksi, Ukrainasta Meksikoon tai Afganistaan maailmaan, niin nähdään, miten huolestuttava tilanne on. Instituutiot Euroopan unionissa eivät ole niin syvälle joutuneet kuitenkin, mutta aika paljon luottamus on kadonnut pikkuhiljaa viime vuosina. Eurobarometrin tutkimusten mukaan ennen kriisiä 2007 22 prosenttia on luottamus toimielimiin pudonnut. Ja monella oli aika kielteinen näkemys ylipäätään EU-sta jopa kaksinkertaisesti enemmän. Kyllä EU-toimielimillä on vähän enemmän luottamusta kuin keskimäärin on jäsenvaltioiden omilla instituutioilla, mutta ei se paljon lohduta. Kaiken kaikkiaan suuntaus on samankaltainen ja alaspäin. Vaikka tämä on tietenkin osa laajempaa sosiaalista ilmiötä, kun luottamus on kadonnut poliittisiin instituutioihin ja ylipäätään poliittisiin viranomaisiin ja auktoriteetteihin, niin EUn politiikoilla on syytä huoleen. Viime vuodet ovat osoittaneet, että Euroopan hanke on aika hauralla pohjalla sekin verrattuna kansallisiin toimielimiin, niin tämä on ehkä nyt vähän turhaan itsetyytyväisyyteen. Tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä teemia meidän tutkimuksessamme. Toimielimet ovat totta kai hyvin tärkeä osa demokraattista järjestelmää perustuen perussopimuksiin, sääntöihin ja pöytäkirjoihin. Siellä on tietenkin muodolliset perustat olemassa ajatellen vastuunkantoa ja avoimuutta hyvin hoidetussa järjestelmässä. Mutta sanoisin kuitenkin, että me arvioimme toimielimiä, jotka ovat perussopimusten nojalla luotu, mutta viime neljän vuoden aikana on nähty kriisin myötäkin tai rahoituskriisin myötä, että on syntynyt ad hoc muodostusta myös institutionaalisesti. On erilaisia ryhmiä, laitoksia, rahaa, rahastoja, jotka ovat kokonaan perussopimusten ulkopuolella. Ja tämän muodollisen vastuunkannon ja luotettavuuden avoimuuden ulkopuolella siis. se on tietenkin aiheuttanut huolta ja varmasti siihen aiheeseen palataan vielä myöhemmin. Mutta mitä ajatellaan sitten perussopimuksen niiden muodollisia menettelyjä vastuunkannon luotettavuuden takaamiseksi, niin jossakin tapauksessa EU-toimielimet ovat samalla tasolla tai ehkä vähän paremmallakin tolalla kuin jäsenvaltioissa, mutta tämä on johtanut itse tyytyväisyyteen joistakin vaaroista luotettavuudessa. Ehkä paras esimerkki tästä on lobbaus, edunvalvonta Bryssel on synonymi tavallaan tälle, ja se levisi varsinkin 80-90-luvulla, ja se on valtava houkutin erilaisille edunvalvontaryhmille. Enemmän on vain Washington DC, siellä on kaikki 30 000 ammattimaista edunvalvontatahoa. Ja totta kai toimielimissä on tullut paljon korruptioskandaaleja liittyen nimenomaan lainsäädäntöprosessiin. Näissä oloissa ei riitä, että todetaan, että jotkut kaupungit, pääkaupungit ovat hoitaneet rekisterit kuntoon. Täytyy rehellisesti arvioida, olisiko niin, että vapaaehtoinen järjestelmän ilman, että mitään seuraamuksia väärinkäytösten osalta tai hyvin merkityksellistä tietoa ylipäätään lopauksesta, niin onko se vaikuttava tapa rauhoitella skeptisen yleisön ajatuksia. Kun ajatellaan 70 prosenttia EUn kansallisista uskoo, että korruptio on EUn toimielimissä, ainakin viime aikoina tällainen tutkimustulos on saatu, ei liitä, että on kyse lahjuksista tai eduista, vaan täytyy taata myös, että tässä ei mene pikkuryhmien edut yleisen edun edelleen. Totta kai ei voida verrata muihin maihin tai pääkaupunkeihin jos ei ole kunnolla toimivaa integraatiojärjestelmää, se on näin omissa puitteissaan niin, että huomioidaan sen riskit. Tästä syystä me olemme suositelleet raportissamme, että avoimuutta lisätään vielä luomalla lainsäädännön jalanjälki EU-lobbauksessa. Tällä me tarkoitamme sitä, että on yksityiskohtainen rekisteri yhteyksistä ja loppareiden antamasta panoksesta lainsäädännössä ja politiikan teossa. Ja jos teillä on lisää kysyttävää tämän sisällöstä ja miten tällainen voitaisiin luoda, niin me olemme hiljattain julkaiset tästä oman asiakirjan ja siitäkin on tarjolla kappaleita tuolla podiumien vieressä. Me olemme iloisia siitä, että uusi komissio on nyt jo lähtenyt liikkeelle alustavasti. Kehottaisimme, että kaikki toimielimet etenisivät nopeammin ja vielä pidemmälle. Tämä sitoutuminen avoimuuteen lähtökohtaisesti huomioiko myös kaikki muut prosessin osat, kun on neuvotteluja kolmikantaneuvotteluissa tai jäsenvaltioiden kesken neuvostossa. Me olemme sitä mieltä, että aika paljon on tehtävissä lisäämällä avoimuutta näissä kriittisissä päätöksenteon vaiheissa ilman, että uhrataan mahdollisuuksia vuoropuhelun ja kompromisseihin. Tuomioistuimen hiljattainen tuomio antaa mahdollisuuden yleisölle tutustua neuvoston neuvotteluvapereihin ja se vahvistaa tätä näkemystä. On surullista, että neuvosto pyrkii nyt viemään pohjaa tältä tuomiolta asettamalla salaiseksi yhä enemmän asiakirjoja. Avoimuuteen sitoutuminen lähtökohtaisesti on tärkeää myös siitä syystä, että se on merkki vilpittömästä halusta käydä keskustelua laajemman yleisön kanssa. Trans- Parents International on 21 vuoden aikana korruption torjunnassa oppinut, että edistystä ei saada ilman kumppanuutta julkisten viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kesken, mukaan lukee myös yksityinen sektori. Kun ei ole komikan aloitteellista kulttuuria avoimuudessa ollut, niin sitten täytyy vain noudattaa sääntöjä. Se on selvä EUn instituutioissa, kun on niin monenlaisia etuja ajettavana. Kuten voi kuvitellakin, on monia sääntöjä, laitoksia ja prosesseja käytössä, mutta ei ole juurikaan ollut halukkuutta toteuttaa näitä tehokkaasti. Sunnuntapohja kyllä on, kun seurantaan ja turistiriitoja pyritään estämään. Ei oikeastaan selvitä talouskytköksiä komission jäsenten tai meppien osalta. Ja mikä vielä merkittävämpää, silloin kun on eti- eettisiä komiteoita tai vastaavia olemassa, niin ne eivät ole riippumattomia eikä ole oikein iskukykyäkään. Ja selvästi kallistutaan itsesääntelyn puoleen, kun kootaan ja näitä elimiä, kun ne toimivat, ja eikä siellä ole juurikaan mitään julkisia tai sitovia suosituksia. Tämä johtaa valitettavaan tilanteeseen, missä vaikka on suosituksia paljon Euroopan parlamentin oman käytännössääntö valiokunnan puoleltakin, niin mitään seuraamuksia ei ole mepeille, vaikka sääntöjä rikottaisinkin selvästi. Sääntöjen noudattamiskulttuuri voidaan nähdä myös parilla muulla alueella, jotka ovat vähän hauraita, EUn integriittisen ilmiantojärjestelmä ja julkiset hankinnat jälleen kerran säännöt ovat selkeät, kun ajatellaan varainhoitoasetusta ja henkilöstösääntöjä, mutta ilmiannossa vain yksi kymmenestä arvioimastamme toimielimestä on tehnyt yhtään mitään sellaisen kulttuurin luomisen, että voitaisiin hyvä tarkoittavia ilmiantajia käyttää turvallisesti. Toimielimet kyllä voivat näin tehdä niin, että on selkeät menettelyt ja suuntaviivat ja että kerrotaan niistä myös henkilöstölle todellakin on oikeuden velvoitekin näin tehdä sitten 2014. Julkisissa hankinnoissa sitten, vaikka komissiolla on harkintavaltaa evätä yrityksiltä mahdollisuuksia, kun selvä näyttö on korruptiosta, niin tätä harkintavaltaa on käytetty vain kerran viimeisen viime, viiden vuoden aikana. Ja jos tähän voi verrata tietenkään Maailmanpankin toimiina se on estänyt satoja yrityksiä osallistumasta, koska ne ovat harjoittaneet korruptiota. Ja jopa 30 eurooppalaista yritystä on ollut mukana tässä. No, nähtäväksi jää, ovatko komission viimeaikaiset uudistukset riittäviä, jotta tämä harkintavalta tulisi enemmän käyttöön. Kaikki tämä on hyvin kaukana perusopimisten määräyksistä, jotta voitaisiin edistää hyvää hallintotapaa ja taata kansallisyhteiskunnan osallistumisen, unionin toimielinten täytyy tehdä työtä mahdollisimman avoimesti. Tämä on suora lainaus. Todellakin käytännössä säännöt ovat yksiselitteisiä, ja tässä lainaan jälleen, että täytyy poistaa kaikki eturistiriitavaarat, vaarat, ja, ja näin voidaan taata myös komission jäsenten riippumattomuus. Pitäisi olla selvää, että kaikki tämä on riippumatonta niistä keskusteluista, jotka liittyvät yhä tiivimmästä unionista. Onko enemmän tai vähemmän EUta, tai pitäisikö EUn kantaa huolta enemmän pankkien taseista vai olivikonteista, vai pitääkö edistä EUn maailmanlaajuisen pyrkimyksiä. Kaikki nämä kuitenkin vaativat avointa, riippumatonta ja vastuullista instituutio, jotka voivat myös sitten estää ja rankaista korruption sattuessa. Tässä on haastetta tällä kaudella parlamentissa ja myös haastetta uusille poliitikoille. Täytyy pelastaa alkuperäinen näkemys vahvasta riippumattomasta EU-toimielin rakenteesta ilman, että ei vain kompromissia laadita tai olla itse tyytyväisiä ja noudateta pelkästään sääntöjä. Täytyy olla avoimuutta kumppanuuteen niin, että Euroopan integreettijärjestelmä olisi kaikkien kansalaisten ja poliittisten toimielimien kadehtima. Kiitos. Ähm, Kiitoksia, herra Dolan. Arvostamme suuresti tätä tutkimusta, jossa on hyvinkin paljon yksityiskohtia, joita täytyy, joita ei ole ollut helppoa tiivistää 15 minuuttiin. Minulla on itse jotakin kysymyksiä teidän mainitsemieni asioiden osalta. Uskon, että Parlamentilla on erityinen ongelma. Me olemme vaaleilla valittuja, kansallisten valitsemia jäseniä. Olemme pitkään puhuneet äh, lainsäädännöisestä jalanjäljestämme ja siitä, kuinka hoidamme sieltä. Meillä on riippumaton mandaatti ja voimme vapaasti toimia mandaattimme rajoissa. Meillä, on tiettyjä, meillä täytyykin olla tiettyjä vapauksia tämän mandaatin rajoissa. Hieno, mikäli voisitte hieman kommentoida vielä tätä. Tämä auttaisi meitä pohtimaan myöskin joidenkin jäsenvaltioiden tilannetta. Riippumaton mandaatti on tietystikin hyvin arvokas asia. Euroopan unionissa on hyvin monenlaisia kulttuureja kuitenkin. Joka päivässä elämässäni törmää jatkuvasti siihen, että joissakin jäsenvaltioissa on erilainen käsitys siitä, mikä on valvontaa. Meillä on ranskalaisia kollegoita, Yleensä ranskalaisten kanssa minun on hyvin vaikea olla yhtä mieltä näistä asioista. Ai py- pyydän anteeksi, Attekin ah, olette ranskalainen. Meillä on hyvin paljon kulttuurieroja, enkä haluaisi, että kansallisten silmäsiin lävitse katsotaan asioita, koska valitsijat silloin eivät olisi tähän tyytyväisiä toiminut kansainvälisessä ympäristössä ja olemme suorastaan edelläkävijöitä Euroopassa. Euroopan unionin on ainoa tämän tyyppinen järjestelmä. Tämä kansainvälisyys ja se, että olemme pioneereja edelläkävijöitä, tietystikin tällekin, tämäkin puoli tuota huomioon. Ensimmäinen kysymyksiin teille olisi seuraava. Onko teiltäkin ajatuksia siitä, miten suhtautua edunvalvojiin, lobbaajiin. Olen kymmenen vuotta ollut talousarvion valiokunnassa ja joka ikinen vuosi olen pyrkinyt laatimaan tai vaatimaan järkeviä sääntöjä edunvalvojia varten. Jotkut ottavat jopa rahaa tarkistusten tekemisestä, mikäli tuntee lainsäädäntöprosessia yhtään, niin tietää, että tarkistuksen jättäminen ei vielä auta yhtään eteenpäin. Joten niin monta ihmistä ei voi ostaa tai lahjoa lainsäädäntöprosessissa, että jotakin saisi tällä tavalla aikaan. Aina on mustia lampaita, mutta kun on suuri lauma ja muutama musta lammas, niin minä kannatan sitä, että tehtäisiin sellaiset säännöt, jotka on helppo pistää täytäntöön ja että säännöt ovat sellaiset, että ei ole sellaisia sääntöjä, että niitä ei voida pistää täytäntöön ja ne eivät tyydytä ketään. Olisinkin kyllä teidän, kuulla teidän näkemyksenne avun edunvalvojen osalta, mitä tulee lainsäädännön jalanjälkeen ja avoimuuteen. Ja pyytäisin todellakin, että mandaattimme harjoittamisen riippumattomuus on asia, jota kunnioitetaan, koska ilman riippumatta mandaattia emme kertaakaan voimme voi tehdä työtä. Joten voitteko te ehkä nyt saman tien vastata? Olisin tästä kovin kiitollinen. Yes, uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, niin se on ihan selvää. Ihan yhtä tärkeää kuin säännöt, tai oikeastaan tärkeämpi kuin säännöt, on kysymys siitä, mikä on organisaatiokulttuuri, kun puhutaan luotettavuudesta, etiikasta – niin puhutaan kulttuurista. Totta kai voi olla aika hankalaa luoda sellaista yhteenkuuluvuutta, varsinkin monikulttuurisessa, monikansallisessa ympäristössä, eikä se koske pelkästään Euroopan unionia. Euroopan komissiota se koskee yhtä lailla. Tiedän, että tällainen huoli tuli esille myös meidän haastattelussamme tutkimusta tehtäessä. Mutta sanoisin kuitenkin, että siinä tapauksessa ehkä on vielä tärkeämpää määritellä selkeästi säännöt, kun ei voi luottaa pelkästään yhteenkuuluvuuden tunteeseen tai kulttuuriin, yhteisiin eettisiin sääntöihin, niin täällä parlamentissa totta kai, varsinkin kun ajatellaan jotain tiettyjä sääntöjä, varsinkin rahoituskytkösten ilmoituksia, niin ne eivät ole kauhean selkeitä. Ja me olemme hiljattain myös huomanneet, että Tarvitaan enemmän ohjeistusta, selkeämpiä sääntöjä taloudellisista sitoumuksista, varsinkin kun on kovin erilaisia tapoja tulkita eri poliittisissa kulttuureissa. Ja tässä yhteydessä myös toteaisin liittyen toiseen kysymykseen lobbauksesta. Monet suosituksemme eivät liity sääntöjen muuttamiseen ollenkaan. Me olemme esittäneet, kuten totesin luetussa puheenvuorossani, että tarvittaisiin lainsäädännöllinen jalanjälki, yksityiskohtainen rekisteri loppareiden yhteyksistä. Ja se voidaan tehdä kuten komissio muodollisen päätöksen nojalla tai sitten muuttamalla menettelysääntöjä, mutta ei välttämättä sitäkään tarvita. Oikeastaan siihen ei tarvita muuta kuin, että parlamentin jäsenet itse tekisivät aloitteet ja kirjaisivat verkkosivulle. Se on erittäin tärkeää, että mepit oikeastaan tekevät jo monet näin, monet ryhmätkin. Nykytekniikalla se nyt ei ole kovin suuri vaiva. Ja jos ajatellaan, että tässä nyt asuta kenen varpaillekaan, niin on monia aloitteita, joita ryhmät ja jäsenet voivat kyllä tehdä, jotta päästä lähemmäksi kansalaisia. Näin se on avoimempaa. No mikä haasteellisinta ehkä tässä on, kun sanoit, että pitäisi kym, kymmenen kärjessä mainita. No totta kai se on laaja raportti. Me olemme pyrkinyt ottamaan esille kaikkein tärkeimmät suositukset yhteenvedossa. Siellä on kai 12-13 tärkeää suositusta toimielimille. Aivan siellä raportin alussa ne on yhteenvetona myös neljän sivun esitteessä, joka nimenomaan tätä varten laadittiin. No, sanoisin kuitenkin, että no siis ihan lyhyenä yhteenvetona toteaisin, että kyse on avoimuudesta lainsäädäntömenettelyssä miten eturistiriitoja hoidetaan, ilmiantomenettelyt niin, että harjoitetaan tutkintaa, kun on korruptio tapahtuu EU-tasolla ja se täytyy olla tehokkaampaa. Totta kai Olafin riippumattomuus on tärkeää. On kyse myös siltä, että meillä on tehokkaita pelotteita, että esitän yrityksiä sitten enää olemasta mukana. Tässä ehkä viisi ryhmä ryvät, rypästä ja ne voidaan aika nopeastikin toteuttaa. Nyt eh, muita puheenvuoroja sitten. Vistowski ensimmäisenä. Ja pyydän anteeksi nyt, mikäli lausuin nimenne väärin. Eh, in Polish. Eh, Puhun puolaa. Pani Przewodnicząca, Szanowni Koledzy i, i, i Koleżanki, ja chcę zapytać właśnie o Pana opinię dotyczącą Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kuulla, miten te näette Euroopan parlamentin toiminnan avoimuuden, transparenssin. Tällä hetkellä tarkastelemme parlamentin työjärjestystä. AFKO-valiokunnassa on perustettu tätä varten työryhmä. Uskon, että Euroopan parlamentin toiminnan avoimuus on verrattavissa kansallisten parlamenttien toiminnan avoimuuteen – Hiljattain julkaistiin erään lainsäädäntöaloitteen äänestystulokset, mutta joitakin äänestystuloksia kuitenkin salataan. Mutta tässä tapauksessa tässä tapauksessa on hyvin vaikea pistää täytäntöön kunnollista valvontaa virallinen valvonta ja korruption vastainen taistelu ja tätä taistelua käyvät tahot eivät ylipäänsä edes tiedä, kuinka kukin meppi on äänestänyt. Ehkä voisimme aloittaa työmme omasta piiristämme. Voisimme pyrkiä parantamaan avoimuutta Euroopan parlamentissa. Ja sitten itse tehdä, hoitaa ensin omat asiamme kuntoon. Tämä täytyy olla avoin prosessi, koska ei hän käy päinsä, että annamme vain äänestysselityksiä. Ja äänestysselityksistä vain ilmenee, kuinka joku on äänestänyt. Meidän täytyy tehdä enemmänkin tämän avoimuuden parantamiseksi. Lisäksi täytyy puuttua edunvalvojien toimintaan ja saada senkin lisää avoimuutta. Avoimuus on tärkeä asia Lisäksi täytyy voida tarkastella, kuinka parlamentin jäsenet käyttäytyvät kussakin tilanteessa. Meidän, mikäli olemme parannuksia, meidän täytyy aloittaa nämä parannukset katsomalla itse peiliin. Meidän täytyy parlamenttina toimia hyvänä esimerkkinä avoimuudenkin suhteen. Uskon, että mikä teemme näin, silloin muillakin toimielimillä on motiivinsa parantaa omaa käyttäytymistään. Kaksi puhujaa Annan heille kohta puheenvuoron. Jauregi, olkaa hyvä. Si, muchas gracias. Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin ottaa esille pari ihan konkreettista tapausta kuullakseni myös tämän paneelin keskustelut. Minä haluan suhtautua avoimuuteen myönteisesti, ihan vilpittömästi minä uskon, että tekniikka antaa ihan valtavasti mahdollisuuksia olla enemmän vielä avoimia. Ja minusta vaikuttaa siltä, että avoimuus ylipäätään on elintärkeä väline torjuttaessa korruptia, saadaksamme oikaan oikeutta ja niin, että demokraattinen osallistuminenkin onnistuu muun muassa. Mutta ottaisin kaksi konkreettista esille nyt ihan tältä näiltä päiviltä että ei noin vain abstraktisti, vaan ihan käsin koskeltavasti, mikä on tämä tilanne näissä teemoissa. Esimerkiksi näinä päivinä sanotaan, että kun neuvotellaan TTIPstä Yhdysvaltain kanssa, että on kovin hämärä kaikki. Ihmiset haluavat tietoa. Ja minä ihmettelen, miksei komissio, joka neuvottelee sopimuksesta, ei päivittäin viesti ja ja varmasti sillä on jotkut syyt, ettei päivittäin kerro. Omat syynsä on varmasti, koska aina kaikissa neuvotteluissa on omat tekniikkansa, joiden myötä ei voida harjoittaa ihan täydellistä avoimuutta. Totta kai. Ja siksi kysyisinkin, miksi, miten, mutta ei ole näin monimutkaisessa ongelmassa sitten toiseksi. Ihan eilen me keskustelimme täällä parlamentissa komission ehdotuksesta liittyen viime viikkoiseen ehdotukseen siis niin, että saadaan vähän järjestystä LuxLeaks-skandaalissa. Ei pidä unohtaa, että lehtimiehet sen löysivät avoimuuden hyväksi. Niin, että saadaan tähän jotain järjestystä, niin komissio on tehnyt oman ehdotuksensa, että uudistetaan erästä direktiiviä joka sanoo, että tästä lukien jäsenvaltioiden täytyy tietää, mitä verosopimuksia on tehty tiettyjen maiden ja yritysten kesken, siis nämä verosopimukset, tax rulings. Mutta vain jäsenvaltiot saavat tiedon, eivät kansalaiset. Siksi minä kysynkin, miksi ei? Miksi eivät kansalaiset? Miksi viestintävälineet eivät saa tietää? Minusta on sellainen ajatus, että kun komissio on tällaisen avoimuuden tehnyt kohti avoimuutta, ja että jäsenvaltiot ja sitten kai pitäisi muille ilmoittaa sopimuksistaan yrityksille, mutta ilmeisesti on syy siihen, että julkisesti sitä voi. Minä olen tässä ihan naivi, minä kysyn vain. Eli minkälaisia ratkaisuja on näihin ongelmiin? Kiitos. Frau Kollegin Guillaume, bitte. Rovan Guillaume, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitokset siitä, että saan puheenvuoron parlamentin puhemies halusi antaa minulle tehtäväksi tämän avoimuusrekisteriasian hoitamisen. En ole aivan samaa mieltä puolalaisen kollegan kanssa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien avoimuustilanteesta. Olen tarkkaillut sitä, mitä viime vuosina on tapahtunut ja täällä on menty kyllä syvemmälle käytännössä kuin monissa kansallisissa parlamentissa. Tämä keskustelu ja rekisteri, jossa tätä keskustelua käydään, se kertoo aika paljon tästä tilanteesta, koska me haluamme välttää tällaisen vastakkainasettelun, joka on joko hyväksi tai huonoksi. Me haluamme välttää sellaiset tulokset, jotka olisivat tavoitteen vastaisia. Ja minun mielestäni eh, tässä juuri äsken hyvin sanottiin, puhuttiin tästä yleistavoitteesta, eli yritetään taistella korruptiota vastaan ja koitetaan olla luettavissa suhteessa äänestäjiimme ja myöskin saada hieman enemmän liikettä demokratian. Eli me emme halua minkäänlaista sekasortoa ja toivomme todellakin, että nämä mustat lampaat ovat vain poikkeus eikä niistä tule sääntö. Emmekä halua, että epäilyksen ilmapiiri leviää laajemmalle, koska se tulee aiheuttamaan jännitteitä. Kun työstän tiettyjä indikaattoreita käytännönläheisessä työssä. Mehän esimerkiksi tarkastelemme sääntöjä taloudellisten sitoumusten ilmoittamisesta. No tässä mennään eteenpäin, mutta kaikki eivät ole samaa mieltä. Kaikki eivät halua valtavirtaistaa tätä. Sama liittyy sitten muihin asioihin. Eli tässä on yhtäältä kysymys yksittäisistä tapauksista ja sitten täytyy vain käytäntöjä kehittää edelleen. Minulla olisi pari kysymystä, jotka haluan heittää tähän keskusteluun harjoitammeko me painostusta oikeissa paikoissa. Nämä rakenteet, joiden puitteissa me toimimme, esimerkiksi Transparency Internationalin suhteen, mehän painostamme yleensä edunvalvontaryhmiä, emme parlamentin jäseniä. Ja toiseksi, onko tässä tarkoituksena kehittää rakenteita, jotta voidaan sitten vaikuttaa yksittäisten henkilöiden käytökseen vai toisinpäin. Eli yritin tässä puhua nopeasti, mutta ehkä se meni jopa hieman liian nopeasti. Kiitoksia. Viimeisenä puheenjohtajana on Rova Spinelli. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja haluaisin palata vielä hetkeksi keskusteluun, jonka Gresle käynnisti edustajan toimen riippumattomuudesta. Ja, ja tästä kysyisin Transparency Internationalille. Sehän on perustavanlaatuinen periaate parlamentaarisessa demokraatiassa, siis edustajan toimen riippumattomuus, ettei ole mitään koplauksia. Mutta yhtä lailla periaate suojelee myös jäseniä edustuksellisessa demokratiassa. Ja kun on, kun ajatellaan tätä syvää kriisiä myös demokratiassa, nimenomaan edustuksellisessa demokratiassa, niin mieti vain, eikö olisi tarpeen jotenkin oikaista tätä edustajan toimen riippumattomuutta, niin että voitaisiin suojella edustettuja, ei vain edustajia, Totta kai, tässä on valtava kuilu olemassa toimielinten ja kansalaisten kesken, eli edustettujen ja edustajien välillä. Minä esitän vain kysymyksen tästä, koska edustetut haluavat nimenomaan tätä, mistä me nyt täällä keskustelemme, avoimuutta, korruption torjuntaa ja tämän kastin torjuntaa, kuten nyt nykyään sanotaan. Ja yhtenä esimerkkinä voisin antaa tästä sellaiset jutut kuin TTIP, LuxLeaks. Eli ihan noin kysyisin ihan perustuslaillisestikin, mitä tämä tarkoittaisi, että meillä olisi hyvin vakaat periaatteet ajatellen edustajatoimen riippumattomuudesta, mutta ehkä eivät riittävän vakaita, jotta voidaan puolustaa ja edustettuja, eli kansalaisia. Kiitos. Fragen mit philosophischem Hintergrund. Tämä on suorastaan filosofinen kysymys. Herra Dolan, olkaa hyvä. well, I am a philosophy graduate, so uh, I do welcome these sort of questions, but I... Olen iloinen tämän tyyppisistä kysymyksistä, mutta ehkä puutun näihin käytännönläheisimpiin kysymyksiin ensin. Olen varapuheenjohtajan kanssa samaa mieltä me emme löytäneet todistusaineistoa siitä, että Euroopan parlamentti olisi jotenkin ei-läpinäkyvä toimielimenä. Meidän tutkimuksemme tarkoituksena ei ollut suoranesti verrata EU-toimielimiä kansallisia toimielimiä, mutta monessa suhteessa, mitä lainsäädäntömenettelyihin tulee, niin Euroopan parlamentti on hyvin läpinäkyvä toimielin, koska keskustelut lähetetään suorana verkkoon, kaikki asiakirjat laitetaan verkkoon, eivät välttämättä aina ajoissa, mutta ne ovat saatavilla eh, internetissä. Eli mitä lainsäädäntömenettelyihin tulee, niin läpinäkyvyys on hyvin korkealla tasolla. Olen puolalaisen kanssa samaa mieltä siitä, että äänestysten läpinäkyvyydessä voidaan vielä mm, käytänteitä parantaa varsinkin valiokuntaäänestyksessä. Näistä voidaan tehdä teknologian avulla paljon läpinäkyvimpiä kuin mitä ne tällä hetkellä ovat. Ja ehkä parlamentin oma päätöksenteko omaan hallintoonsa ja omiin menettelyihinsä liittyen siinä myöskin voitaisiin läpinäkyvyyttä lisätä. Meidän tutkimuksemme on painottanut sitä, että tässä on vähemmän kysymys toimielinten sisäisistä menettelyistä. Ne pääasialliset puutteet ja kuolleet kulmat loutuvat niistä tilanteista, joissa toimielimet neuvottelevat keskenään. Aivan erityisen huolestuneita me olemme epämuodollisten, epävirallisten päätösten tekemisestä trilogeissa, koska on hyvin vähän tietoa siitä, missä tavataan, ketkä tapaavat. Tämä tieto ei ole julkista. Tämä johtaa myöskin espanjalaisen jäsenen kysymykseen, jossa oli kysymys Transparency International neuvotteluista. No tämä on asia, tai siis kansainvä, läpinäkyvyys kansainvälisissä neuvotteluissa, ja me olemme myöskin keskustelleet siitä, millä tavalla EU osallistuu kansainvälisiin elimen, esimerkiksi Baselin komiteaan, joka kuitenkin luo kansainvälistä säännöstöä. Eli tässä on suuria läpinäkyvyyteen liittyviä kysymyksiä ja esimerkiksi TTIPn kantaiset neuvottelut. Meillä on tietoa siitä, että ollaan huolissaan läpinäkyvyyden puutteesta TTIPn yhteydessä. Toivon mukaan siinä saadaan parannuksia aikaan ja toivon mukaan päästään vielä paljon pidemmällekin. Olen sataprosenttisesti samaa mieltä espanjalaisen jäsenen kanssa siitä, että verosopimusten läpinäkyvyys, joista siis komissio hiljattain ilmoitti, No, me emme ole vielä läpinäkyvyys lainsäädännöstä antaneet kantaamme. On paljonkin hyvää läpinäkyvyyslainsäädäntöä, jota EU on hyväksynyt viime vuosina esimerkiksi öljy- ja kaasusektorille ja rahanpesuvastaiseen taisteluun, mutta nyt se mitä tarvittaisiin olisi se, että tieto ei olisi ainoastaan kansallisten viranomaisten käytettävissä, koska joka tapauksessa heillä on liikaakin tämän tyyppistä tietoa, vaan nämä tiedot, äh, verosopimukset tulisi julkistaa yritysten itsensä toimesta. Me toivoisimme tulevina vuosina sellaista EU-lainsäädäntöä, joka pakottaisi yritykset paljastamaan tämän tyyppistä taloudellista tietoa, jotka liittyvät verotuksellisiin ja muihin seikkoihin. Varapuheenjohtaja esitti myöskin hyvin spesifisen kysymyksen siitä, osoitimmeko me sormella on, ja meidän täytyy pitää mielessä myöskin päämäärä, joka on tietenkin korruptiovastainen taistelu, ja tietenkin olemme samaa mieltä siitä, että läpinäkyvyyden täytyy olla oikeassa suhteessa tavoitteeseen. Mutta tähän voisin todeta, kuten sanoin alustuspuheenvuorossanikin, että korruptio ei välttämättä tarkoita yksinomaan lahjuksen tarjontaa korruptio laajemmassa merkityksessä voi tarkoittaa sitä, että lainsäädäntöä ja politiikkaa se ei palvele julkista etua, vaan se palvelee muutaman yksilön etuja. Ja kansalaisten keskuudessa on epäilyksiä siitä, että näin todellakin tapahtuu. No onko tämä sitten totta tai ei, niin meillä on jonkin verran todistusaineistoa, mutta me tarvitsemme paljon enemmän läpinäkyvyyttä prosesseihin ja edunvalvontaryhmien vaikutusvaltaan, jotta me tämän arvion voimme luottavaiselta pohjalta tehdä. Lobbarit itsekin voisivat olla paljon läpinäkyvimpiä, jotkut ovat – me itse olemme ryhtyneet julkistamaan kaikki omat kokouksemme joita päätöksentekijöiden kanssa järjestämme. Me tulemme näin toimimaan nettisivustomme kautta. Eli tässä on paljonkin vielä, mitä voidaan tehdä. Ja sitten vielä lopuksi tämä filosofinen kysymys. Olemmeko me demokratiakriisissä vai emme, niin ehkä tähän tarvittaisiin ihan oma kuulemistilaisuutensa, mutta haluaisin jälleen kerran painottaa sitä, että se mitä me ehdotamme ne eivät polje demokratiaa. Me voimme kaiken tämän tehdä vapaan mandaatin puitteissa. En näe mitään ristiriitaa tässä asiassa. Kiitoksia herra Dolan heidän puheenvuorostanne ja osallistumista keskusteluun. Rova Delvo saa nyt jatkaa. No niin, sitten menemme toiseen paneeliin liittyen menettelysääntöihin komission jäseniä varten – 17 artikla perusopimuksia ja 245 SEUT määrittelevät komission jäsenten täydellisen riippumattomuuden. Eli tässä pyydetään, että komissio toimii puolueettomasti, riippumattomasti, yleisen ja unionin edun mukaisesti. Komission jäsenten menettelysääntöjen vahvistettiin, ainakin ajateltiin näin, ajatellen turistiriitoja, mutta kun ajatellaan, mitä kokemuksia meillä nyt on ollut kuulemisista ja komission jäsentien nimityksistä tässä komissiossa, niin aika lailla on kysymysmerkkejä, varsinkin jos ajatellaan, mitä tulee perheenjäsenten asemaan ja niin päin pois. Komissio on Jean-Claude Junckerin pohjalta harjoittanut deontologista työtä ja pyrkinyt ottamaan avoimen kärkeen työssään. Hauskaa, että komission varapuheenjohtaja on täällä paikalla, rouva Kristalina Georgieva. Hän on varmasti aivan ihanne ihminen puhumaan tästä aiheesta, koska hän tietää kaiken humanitaarisesta avusta viime vuosien ajalta, mutta tässä uudessa tehtävässään hän nyt pyrkii harjoittamaan nollatoleranssia korruptiossa, petoksissa, Euroopan unionin toimielimissä ja pyrkii myös kantamaan huolta Euroopan unionin luotettavuudesta. No niin, rouva Georgieva, kuuntelemme teitä nyt tarkalla korvalla. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. It is... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on Todella tärkeä kuuleminen aiheesta, kuten herra Daulan jo totesinkin, on otettava hyvin vakavasti kun ajatellaan myös, mitä Euroopassa nyt on tapahtunut. Hän toi esille sen, että moni kansalainen on menettämässä uskoonaan valittuihin poliitikkoihin. Vaikkakin viimeisimmät selvitykset osoittavat onneksi noususuuntaa luottamuksessa Euroopan unionin toimielimiin, mutta myös ajatellen kansallisia parlamenttia ja hallituksia. Oikeastaan ensi kertaa sitten kriisin alun on nyt suunta ylöspäin, kun on kyse Euroopan toimielimistä, kansallisista hallituksista, kansallisista parlamenteista, niin aika kaukana olla vielä siitä, missä oltiin ennen kriisiä. Ja selvästi alle sen, missä voitaisiin hyvin mielin sanoa, että nyt menee hyvin. On tärkeää tunnustaa se, että komissiossa me toki tajuamme, miten tärkeää on ryhtyä toimiin, miten tärkeää on tehdä työtä joka ikinen päivä niin, että voidaan ansaita kansalaistemme luottamus. Ja näin kautta linjan, kun ajatellaan komission 35 000 työntekijää, mutta varsinkin huipulla, mitään me komission jäsenet, olemme niin tärkeässä asemassa tässä. Ja tässä minä puhun myös kollegojeni puolesta, totta kai omasta puolestanikin ja puheenjohtajan puolesta. Mutta aluksi toteaisin, että me kyllä ymmärrämme tämän vastuun. Ja me pidämme menettelysääntöjä ei pelkästään yksittäisinä sääntöinä tai välineinä, vaan myös periaatteellisina kysymyksinä ja vakaumuksellisina asioina. Haluaisin nyt aloittaa siitä, mistä tekin aloititte, perussopimuksista. Ne puhuvat selkeää kieltä, että ne edellyttävät riippumattomuutta harkinnan varaisissa asioissa. Siellä osoitetaan, mikä on komission vastuu, mikä on komission jäsenten vastuu, myös puheenjohtajan oma vastuu. Hänellä ei pelkästään oikeus, vaan myös velvollisuus. Jos tapahtuu jotain epäeettistä käyttäytymistä hänen täytyy edellyttää komission jäsenen eroamista ja jäsenen pitäisi erota. Ja sitten tuomioistuin voisi myös seuraamuksia asettaa, jos on virkavelvollisuutta räikeästi rikottu. Se on selkeä kieltä. Sitten meillä on nämä menettelysäännöt. Kolme asiaa näistä. Ensinnäkin, miten menettelysäännöt ovat kehkeytyneet. Toiseksi, missä mennään kolmannen tarkistuksen kanssa. Ja sitten vielä kolmanneksi, mitä tehdään vielä sen lisäksi, mitä menettelysäännöt edellyttävät tänä lyhyen aikana, kun olemme nyt olleet virassa. Ensinnäkin menettelysääntöjen kehityksestä haluaisin lyhyesti muistuttaa parlamentin jäsenille ja muille, että ensimmäiset menettelysäännöt tuli käyttöön 99 Prodin komissiossa – sitten niitä tarkistettiin Baroson ensimmäisessä komissiossa 2004 ja kolmas tarkistus suoritettiin 2011. Minä tähdentän tätä vain sen korostamiseksi, että me olemme kyllä avoimin mielin ottamaan menettelysääntöihin, mitä me olemme oppineet kokemuksesta, mutta myös muidenkin parhaista käytänteistä. Ihan noin ohimenen sanoisin, että minulla oli historiallinen etuoikeus tehdä työtä toimielimessä, joka täällä jo mainittiinkin sellaisena, joka on ottanut nämä asiat vakavasti, Maailmanpankki nimittäin. Ja minä voin vahvistaa, että tämä oppimisprosessi on tärkeää. On erittäin tärkeää täytäntöön panna toimia ja sitten yksilöidä, missä on vielä parantamisen varaa sen pohjalta. Ja näin olemme tehneet komissiossakin. Ja sitten toinen kysymys. Mikä meidän mielestämme on ollut myönteistä kolmannessa tarkistuksessa 2011? Ensinnäkin taloudellisten sidonnaisuuksien ilmoittaminen siellä vaaditaan yhä enemmän. Ja sitten vuotuiset tarkistukset, päivitykset, eli säännöllisesti ne päivitetään noin joulukuun nurkilla. Mutta jos on jotain merkittäviä muutoksia, niin sitten on, joutuu päivittämään myös pitkin vuotta. Siellä on mukana myös puolisojen ja kumppaneiden toiminta, kuten ei ollut aikaisemmin. Ja sitten toiseksi, ja meillä on myös selvät määräykset liittyen poliittisen toiminnan mahdollisuuksiin. Ja sitten selvät ilmoitukset myös palkattomasta vaalivapaasta, jos komission jäsen osallistuu aktiivisesti vaalikampanjaan, ja sitten myös poliittisen toiminnan ilmoittaminen kauden aikana ei johtoasemia eikä julkisia lausumia minkään poliittisen puolueen nimissä. Ja selkeästi tuoda julki myös se, että komission jäsenen velvollisuus menee aina puolueen sitoumusten yli ja ohi. Meidän täytyy säilyttää sitoutumisemme komission jäseninä Euroopan kansalaisille. Kolmas osa, viran jälkeinen toiminta, velvollisuus ilmoittaa puolentoista vuoden aikana, jos ottaa jonkun viran, loppaus kielletään ja tämä koskee myös puolitoista vuotta, joka liittyy asioihin, jotka sivuvat salkkua. Ja sitten lahjat, kutsut tapahtumiin kielletään ja sitten viidenneksi vielä, että siellä on myös menettely, jotta voidaan hoitaa ne tilanneet, joissa on eturistiriita, vaara, mahdollisestikin ja velvollisuus ilmoittaa puheenjohtajalle ja mahdollisuus myös, että puheenjohtaja voi antaa salkusta asioita jollekin toiselle komission jäsenelle, jossa on olemassa todellinen turistiriita tai ehkä sellainen havaittu ainakin. Kuudenneksi komission jäsenen kabinetin kokoonpano, No, ei kai tarvitse edes sanoa, mutta nyt se on kirjattu, että perheen jäsenet, puolisot, kumppanit eivät saa olla mukana kabinetissa. No sitten kolmas seikka. Minä todella uskon, että sekin on erityisen tärkeää. Paitsi, että menetelysäännöt ovat ajan saatossa kehkeytyneet, niin me olemme oppineet myös kantapään kautta varmuutta niiden täytäntöönpanosta, että on ryhdytty toimiin, jotka mielestäni ovat myönteisiä. Me olemme paneutuneet hyvin tarkkaan ad hoc etiikkakomiteaan ja sen riippumattomuuteen, ihan vain tiedoksi parlamentin jäsenille. Siellä on yksi entinen meppi ja yksi entinen tuomari ja yksi entinen pääjohtaja. Me olemme tehneet sen hyvin avoimesti. Siellä on uusi verkkosivukin nyt olemassa, että ihmiset voivat nähdä, mitä toimintaa komitea harjoittaa. Minä pidän erittäin tärkeänä sitä, että meillä on hyvin yksityiskohtaiset avoimet pöytäkirjat myös, kun on kyse virkakauden jälkeisistä tehtävistä ja niin annetusta luvista. Siitä oli paljon pohjetta, että ei ollut oikein selvyyttä siitä, miten kollegio teki päätöksensä. Ja nyt ei ole pelkästään selvyyttä, vaan olemme menneet vähän pidemmällekin se on mukana myös kollegiopöytäkirjoissa, eli se pystytään sieltä löytämään selkeästi. Niin ikään olemme yhtyneet toimiin avoimuuden hyväksi muutenkin. Täällä mainittiin uusi avoimuusrekisteri. Kuka lopaa, kenen puolesta, minkä elimen nimissä, millä varoilla. Ja uusi rekisteri ensimmäinen joulukuuta lukien tänä vuonna komission jäsenet, kabinetin jäsenet ja pääjohtajat joutuvat julkaisemaan myös kaikki tapaamisensa loppareitten kanssa Eurooppa-sivustolla. Me olemme kantaneet erityistä huolta myös komission jäsenten tietoisuudesta – Meillä on ollut useita tapaamisia kabinetin jäsenten ja komission jäsenten kanssa menettelysääntöjen tiimolta niin, että tulee selväksi, että ihmiset myös tajuavat oman vastuunsa. Minä odotan nyt mielenkiinnolla seuraavia alustuksia. Siksi minä uskon, että meillä on aika vakaa perusta, kun olemme ryhtyneet toimeenpanemaan tätä nimenomaan aidosti sitoutua myös siihen. Totta kai me tiedämme, että aina täytyy tähdätä vielä korkeammalle. Tässä teemmekin, niin kiitos. Uh, thank you, thank you very much, uh, Ms. Georgieva. Kiitoksia Rova Kierkievä tästä alustuspuheenvuorosta. Ennen kuin otamme kysymyksiä salin puolelta, annan puheenvuoron herra Blomajerille. Hän voi nyt puhua paneelin jäsenenä. Hän on Blumeyer, että SANS-järjestön puheenjohtaja. Ja vuonna 2014 Blumer esitteli parlamentille komissaarien käytännössääntöjen sääntöjä koskevan uuden ehdotuksen, jolla pyrittiin lisäämään avoimuutta. Tämä herätti hyvin paljon hedelmällistä keskustelua ja lisäehdotuksia. Herra Blumer. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitoksia paljon. Monet seikoista, jotka aioin mainita puheenvuorossani, tulivat esiin jo Karl Dolanin ja Rova Kyrkievan puheenvuoroissa. Haluaisin asettaa tämän puheenvuoroni juuri äsken sanottujen asioiden kontekstiin – Voisin sanoa muutaman asian siitä, mitä olemme ottaneet opiksemme, kun olemme tarkastelleet käytännön sääntöjä niiden uudistamista. Ja olemme pohtineet, mitä lisätoimia voitaisiin ottaa käyttöön niin pelkästään komissiossa, vaan ehkä laajemmaltikin. Minulla sitten kysymys, voisimmeko kenties pohtia sitä, voitaisiinko Eurooppa-neuvostolle, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle myöskin laatia mekanismeja ja integri, integriteetti järjestelmä, joka lisäisi avoimuutta Euroopan neuvoston toiminnan osalta, joten pohdin myöskin tätä puolta. Aivan lyhyesti. Käyn lävitse nyt tämän lyhyen esityksen. Mitä olemme tehneet käytännön sääntöjen osalta ja missä tilanteessa nyt ollaan ja mihin suuntaan kenties voitaisiin vielä mennä? Voisin painottaa sitä, että Tämä ei ole pelkästään minun ja konsulttiyritykseni työtä ollut, vaan kyse on, on myöskin kansallisyhteiskunnan jäsenistä ja akateemisen puolen edustajista. Losanen, Helsingin, Bristolin ja Vaasan yliopistot ovat osastuneet tähän uudelleen tarkastelun. Rovan Georgieva puhui jo käytännössä sääntöjen historiasta. Meitä pyrittiin ensimmäistä kertaa tarkastelemaan tätä vuonna 2008-2009 jolloin talousarvion valvontavalikunta tämän pyynnön esitti. Me tarkastimme käytännön sääntöjä ja myöskin sitä, kun, kuinka Santerin komissio joutui tekemään tilaa Broadin käytännön säännöille 1999. sitten 2014 vuoden, vuonna, meitä pyydettiin uudelleen tarkastelemaan Paroson toista käytännössäännöstöpakettia. Kumpikin tarkastelu johti joukkoon suosituksia, jotka komissio on ottanut onkensa, mutta katsomme kuitenkin, että parantamisen varaa vielä on. Kuten te mainitsitte, ja olen teidän kanssanne samaa mieltä tästä, integreetit järjestäminen ei koskaan ole täydellinen. Työsarkaa on aina. Kokemusista voidaan ottaa opiksi ja täytäntöönpanosta, ja sitten voidaan ryhtyä lisää parannusten työstämiseen. Nyt on saatu hieman myönteistä uutta puhtia integriteettijärjestelmän parantamiseen. Ja voidaan myöskin pohtia, että mitä lisää toimia tarvittaisiin. Uskon, että mihin me oikeastaan sitten pyrimme ja mitä olemme tehneet, että pantoisin, että tämä ei ole sellainen harjoite, jossa me pyrimme miettimään, mikä voisi olla täydellinen maailma komissaarien käytännön sääntöjen osalta ja kuinka päästäisiin absoluuttisen integriteettiin lahjomattomuuteen. Empiirinen tutkimus osoittaa, että aina kun pyrkimyksiä tehdään, niin silloin tämä saattaa tulla kielteisiä vaikutuksia tehokkuuden ja vaikuttavuuden työn vaikuttavuuden osalta. Komissaarit joutuvat vähän niin kuin pakkopaitaan. Mutta mikäli tarkastaa sitä, mitä on tehty, uskon, että aina täytyy pohtia toimintaympäristöä, ympäristöä, jossa toimitaan. Tässä on esimerkki jäsenvaltioista. Tässä on jotakin jäsenvaltioita, jotka ovat, joita olemme tarkastelleet läheisemmin. Olemme tarkastelleet myöskin maailmanpankkia ja muita kansainvälisiä ympyröitä. Joissakin maissa on jo vuosikymmenten kokemukset samantyyppisten mekanismien käytöstä. Haluaisin erityisestikin ottaa esiin Kanadan järjestelyt tässä suhteessa. Mihin johtopäätöksiin tulimme uuden tarkastelun yhteydessä? Me katsomme, että järjestelmä on niin kuin palapeli, jossa on eri paloja. Tässä kaavakuva, jossa on ensinnäkin säännöt, joiden valossa täytyy toimia, jotka määrittelevät normit, ja täytyy kunnioittaa, jotta noudatetaan asianmukaisia sääntöjä. Sitten täytyy olla ohjeet, täytyy tietää, mitkä säännöt ovat ja kuinka niitä kunnioitetaan. Te mainitsitte tämän jo käytännössä sääntöyhteydessä. Sitten on esimerkkejä, kuten taloudellisten kytkösten ilmoittaminen tai taloudelliset sidonnaisuudet ja niitä koskevat ilmoitukset, sitten on valvontajärjestelmä, jonka avulla saadaan tietää, onko normeja ja arvoja kunnioitettu, jotka on asetettu. Mikäli niitä ei ole kunnioitettu, sitten jonkun riippumattoman, vähän niin kuin tuomarin täytyy tarkastella tilannetta tai sitten langettaa seuraamuksia. Joskus voidaan palkita, joskus rangaista Joskus asiat menevät pahasti pieleen. Joskus kyseessä oleva taho toimii erityisen hyvin vuotuisella tasolla tai jatkuvalla tavalla, jatkuvalla syötellä voidaan arviointia suorittaa, kun halutaan tietää, onko joku noudaton sääntöjä vai ei. Joku jatkuva arviointia tai voisi tästä arviointaa. Tämä palapeli ei ole täydellinen. Kenties tämän tarvittaisiin vielä lisää paloja oikeusasemieskin on paikalla, joten kenties voisi olla myöskin valitusjärjestelmä. Tämä olisi osa tätä palapeliä. Ilmiantajatkin mainittiin. Ei tämä ole täydellinen tämä palapeli. Täytyy varmistaa kuitenkin, että palat sopivat saumattomasti yhteen, niin kuin palapelissäkin. Me katsomme, että tässä suhteessa käytännössä sääntöjä voitaisiin vielä parantaa sen varmistamiseksi, että palat todellakin sopivat toisiinsa. Miksi sitten nämä eri palat? Mitä hyötyä tästä palapelistä on? Nähdäkseni että voidaan päästä kahteen asiaan. Tästä on jo puhuttu, joten en sano tästä paljoakaan. Välitön käytännössä sääntöjen tavoite on lisätä avoimuutta ja integriteettiä, nuhteettomuutta ja auttaa komissaaria kunnioittamaan arvoja ja normeja, joita me pidämme tärkeinä. Nämä kaksi asiaa eivät ole mielekkäitä, mikä on pelkkiä itse tarkoituksia, mitä enemmän haluamme olla avoimia, ja eettisiä? Onko tämä itseisarvo? Ei, kyse on pikemminkin eurooppalaisen hankkeen uskottavuudesta ja luottamuksesta. Tässä komission rooli on aivan erityisen tärkeä, koska komissaarit ovat symbolinen keulakuva koko Eurooppa-hankkeelle. Itse tutkimus materiaalissa on hyvinkin paljon yksityiskohtaista tietoa. Mutta kun tarkastimme tilannetta uudelleen viime vuonna ja tarkaili, tar- vertailimme käytännön säännöstöä parhaisiin käytänteisiin, me katsoimme, että vielä lisää inspiraatiota voitaisiin saada, lisää innoitusta voitaisiin saada parhaista käytänteistä. Tarkastelimme sitä, mitä komissiossa tehdään ja mitä muualla tehdään ja vertailemme näitä toisiinsa. Pienet punaiset pallot ovat täällä vihreät vihreiden alapuolella. Joitakin konkreettisia esimerkkejä mainitsin jo, mutta katsomme, että lukuisissa kohdin voitaisiin vielä pinnistellä ja mennä vielä pidemmälle. Te mainitsitte erittäin tärkeän asian. Suurin, suurin osa olemassa olevasta tutkimuksesta, joka kohdistuu etiikkaan ja integriteettijärjestelmien toimintaan, osoittavat, että eettinen johtajuus on tärkeä asia. Tällä voidaan varmistaa järjestön tai toimijan piirissä sääntöjen noudattaminen. Viime kerralla jo mainitsin olevani toiveikassa sen osalta, että vielä parempaan tulokseen voida päästä. Puheenjohtaja Juncker viittasi moitteettomaan toimintaan. Ja hän totesi, että, mitään, että ei, ei komissiolla ole mitään salattavaa, siksi täysimittainen avoimuus on tavoite ja integriteetti. Nyt muutama avainalue, joilla meidän nähdäksemme lisää edistystä voitaisiin saada aikaan ja vielä enemmän voidaan tehdä työtä käytännön sääntöjen kehittämiseksi. Yksi näistä liittyy sääntöön, jonka mukaan sen kun ei ole enää komissaari, täytyy noudattaa tiettyä karenssiaikaa. Tämä on ollut, edellä, tämä on ollut merkittävä kysymys ja tämä on edelleenkin relevantti. Vuosien 1991 ja 2009 vuoden välillä kaikki, kaikista komissaareista 40 prosenttia oli siirtynyt toimikautensa jälkeen yksityiselle sektorille puolustavan teollisuuden etuja. Mikäli tähän saataisiin vielä parannuksia, tällä voisi olla merkittävää vaikutusta. Rova Georgieva mainitsi myöskin uuden komission ja viikoittaiset, viikoittaisten kokousten pöytäkirjat. Yhtällä avoimuutta pitäisi saada myöskin Barroson komission entisten jäsenten tulevien ja nykyisten työtehtävien osalta. Entä sitten yhteensopivuus, kun tarkastellaan entisen komissaarin uutta tointa ja entistä tehtävä komissiossa avoimuutta pitäisi olla riippumatta siitä, mikä salkku komissaarilla on ollut uusien toimien osalta. Ja kun tarkastellaan komissiota ja sen kollegiaalista luonnetta, varsinkin nyt kun siellä on varapuheenjohtajia, joilla on valvonnassaan lukuisia salkkoja, on täysin mielekästä ja järkevää nyt käytännön säännöstä poistaa tämä nämä rajoitukset liittyvät salkkuun ja sitten avoimuuden vaatimiseen tulevien tehtävien osalta. Tätä täytyy laajentaa. Oikeusasiamiehen edustaja on täällä paikalla ja pohdin asioita juuri tässä valossa. Empiirinen tutkimus jälleen kerran osoittaa, että kun tarkastaa integrointijärjestelmän toimivuutta, on tärkeää erottaa eri vastuutehtävät, esimerkiksi valvonta, arviointi ja sitten tuomio. Meillä pitäisi olla riippumattomampi järjestelmä ja ad hoc eettinen komitea, joka voi pohtia mahdollisia eturistiriitoja, tarkastella niitä. Olemme saaneet hyvin paljon innoitusta jäsenvaltioista, mutta myöskin EUn ulkopuolisista järjestelmistä ja kolmansista maista. Joissakin maissa on vuosikymmenien ajan ollut jo tällaista kokemusta. Kanadassa esimerkiksi vuosikymmenen on ollut tämmöinen riippumaton eettinen komitea, joka tarkastelee eturistiriitoja ja se toimii melkoisen hyvin. Uskon, että tässä suhteessa voitaisiin mennä vielä pidemmälle. Carl Doulan mainitsi sen, että nykyisessä järjestelmässä ei ole tällaista riippumatonta arvioijaa Avaintieto ei ole se, että kollegion viikoittaisesta kokouksesta saataisiin enemmän tietoa, vaan se, että ei ole mitään yksityiskohtaista tietoa siitä, miten ja kuinka voitaisiin arvioida eturistiriitoja. Tässä vain muutama poiminta tutkimuksesta. Teille jaetussa asiakirjassa on enemmän tietoa. Edistystä on tapahtunut, mutta mikä olette mennät trans- avoimuusportaalin sivulle. Se toimii ainakin englannin kielellä, muilla kielillä se ei taida toimia. Sieltä te löydätte tietoa eettisen komitean jäsenistä, heidän päätöksistään ja intresseistään. Viikoittaisten kokousten pöytäkirjojen lyhennelmät pitäisi laittaa kaikki samalle verkkosivulle, että kaikki tieto löytyy saman napin takaa. Emme voi kuvitella, että kansalaiset menisivät etsimään viikoittaisia pöytäkirjaa yhtä kerrallaan. Olisi parempi, että kaikki tieto olisi samassa tai samalla verkkosivulla. Nyt kun on välineitä käytössä ja meillä on tämä avoimuusportaali, niin kyllä se pitäisi voida hoitaa avoimemmalla tavalla. Viimeinen huomioni vielä. Haluaisin tähdentää, kuinka tärkeää on ottaa tarkastelun kohteeksi jäsenvaltioista saatua kokemusta. Tätä asiaa on tarkasteltu lukuisin vuosien ajan ja tietoa voitaisiin vaihtaa ja kansalaisyhteiskunnankin täytyisi päästä tarkastelemaan tilannetta selkeämmin. Yhdessä voisimme pohtia, kuinka tilannetta voidaan parantaa ja kuinka pystymme pääsemään tähän erittäin kunnianhimoiseen tavoitteeseen, jonka me itsellemme asettaneet. Nyt puhun komissaarien käytännössäännöistä ja unohdin mainita Euroopan neuvoston puheenjohtajan. Tiedän, että nyt on jo ponnisteltu sen puolesta, että joitakin tämän palapelin paloja voitaisiin toteuttaa myöskin hänen kohdallaan. Esimerkiksi Euroopan neuvoston puheenjohtajan saamat lahjat ja lahjoitukset ja näitä koskeva rekisteri. En tällaista rekisteriä missään nähnyt, mutta ehkä tällainen on vielä tulossa. Mutta periaatteellisemmalla tasolla voidaan kysyä, miksi haluamme käytännössä säännöt, jotka koskevat Euroopan neuvoston puheenjohtajaa. Perussopimuksessa on selkeä maininta, joka voisi oikeuttaa tällaisen vaatimuksen. Siellä nimittäin viitataan mahdollisuuteen antaa potkut puheenjohtajalle, mikäli kyse on vakavista väärinkäytöksistä, mutta missään ei ole selitetty, miten määritellään vakava väärinkäytös. Mitä puheenjohtajan pitäisi tehdä, jotta hän ei enää ole toiminut nuhteettomasti ja voidaan osoittaa, että hän on syyllistynyt väärinkäytöksiin. Tämä kenties voisi avata ovetta mahdollisuudelle laatia hänellekin käytännössäännöt ja saada enemmän yksityiskohtaista tietoa myöskin hänen toimistaan. Kiitos paljon. Thank you, uh, Mr. Blumberg. I... Kiitoksia kovasti. Täällä on yksi puheenvuoropyyntö. Herra Hauregi. Sí, muchas gracias. Kiitos kovasti. Rova Georgievan puheenvuoro oli mielenkiintoinen. Kiitos, että hän on täällä läsnä. Kiitos myös herra Blomajerille. Kun nyt tässä pyysin puheenvuoron, se johtuu siitä, kun olen kuullut puheenvuoroja, niin minä olen nyt yllättynyt, että kun tästä suurta poliittista valtaa, jota Euroopassa on Eurooppa-neuvostolla, niin se ei näy missään näissä puheenvuoroissa viimeisen kuuden vuoden aikana, kun ajatellaan että Eurooppa-neuvoston poliittista valta, niin se on enemmän kuin oli ennen. Yleisesti ottaen komissio tähtää avoimuuteen menettelysäännöinkin, kuten Rova Georgieva totesi, mutta jos ajatellaan neuvoston poliittisia edustajia, niin siellä on aika lailla houkutuksia tarjolla. Ja siellä päätetään ihan valtavasti asioista. Ei pidä unohtaa, että nyt on kyse kolme kamarijärjestelmästä. Tämä kamari, komissio ja neuvosto. Ja jos neuvosto ei mitään näytä, niin ei sieltä kyllä mitään heru. Viimeisten vuosien aikana, varsinkin talouskriisin aikana, neuvosto on valtaansa kasvattanut ihan valtavasti. Toisin sanoen kysymykseni heräsin näiden viimeisten sanojen innoittamana nimenomaan halua vaatia, että kun on kyse valvontajärjestelmästä, eettisissä säännöissä ja on kyse kansallisista edustajista ja nimenomaan neuvostosta, että siellä olisi vielä tiukemmat menettelysäännöt mukana. Ja vielä toinen kysymys, joka liittyy kansalaisyhteiskunnan ja vallan suhteeseen. Miten kansalaisyhteiskunta voi harjoittaa valvontaa? Minun mielestäni tässä pitäisi nyt ottaa keskiön tämä suurissa yrityksissäkin. Kun ajatellaan tätä vuosituhatta, niin joka päivä on näyttöä siitä, että monet päätökset, jotka vaikuttavat kansalaisiin, eivät tule poliittiselta puolelta, vaan suurelta suur, osin myös suurista yrityksistä. Ajatellaanpa tätä yritysten verovastuuta se nyt on vähän muodissa keskusteluissa LuxLeaksinkin takia. Minä olen kyllästynyt katsomaan tätä sosiaalista propagandaa, jota yritykset harjoittavat, sosiaalista markkinointia, jota yritykset harjoittavat. Ja yhtä lailla ne ovat suuria petoksen tekijöitä, kun ajatellaan kansallisia varoja. Se on täysin sietämätöntä kerta kaikkiaan. Siksi kysyisinkin, milloin me suuntaamme katseemme myös avoimuuden vaatimuksissa tai vastuunkannon vaatimuksissa menettelysääntöihin suurissa yrityksissä. Toistan, kyllä niidenkin pitäisi noudattaa sosiaalisia vaatimuksia, joita kansalaisyhteiskunta edellyttää silloin, kun ne kantavat omaa vastuutaan suhteessa kansalaisiin. Siksi mielestäni on erityisen tärkeää, että kun ajatellaan niitä joitakin maita, jotka olivat tuossa raportissakin mukana, ovat eh, vaativampia menettelysääntöjä luonneet silloin, kun valvotaan suuryrityksiä. Varsinkin kun ajatellaan niiden avoimuutta, ajatellen niiden yhteiskuntavastuuta. Merci, euh, monsieur. Kiitos, hyvät kollegat. Sitten herra Durand. Merci, madame le... Kiitos, puheenjohtaja. Pyrin, siis tietenkin olen samaa mieltä siitä, mitä tässä on sanottu, ja olen samaa mieltä yhtä optimistinen komission jäsenen kanssa siitä, että luottamus toimielimiin ja eurooppalaiseen politiikkaan on ehkä uudelleen syntymässä talouskriisin jälkeisessä Euroopassa – Minulla on paremminkin sellainen olo, kuten Roa Spinelli tässä juuri sanoi, hän oli tosin paljon filosofisempi kuin minä. Minulla on sellainen olo, että me elämme vaikeita aikoja demokratian kannalta, vaikeita aikoja meidän kannalta siinä mielessä, että meidän täytyisi pystyä saada, meidän tulisi saada kansalaiset ymmärtämään, mikä meidän työmme tärkeys on. Ja olen samaa mieltä siitä, että tässä on kysymys periaatekysymyksestä tässä, tässä läpinäkyvyysasiassa. Tässä on kysymys vastuusta taloudelliset eturistiriidat, ne eivät ole minkäänlaisia valinnaisia asioita demokratiassa ja tästä tahtotilasta me olemme samaa mieltä. Eli nyt meidän täytyy sitten pyrkiä käytännönläheisyyteen. Herra Blemajer tässä selitti, miten askel askeleelta voitaisiin edistää ja parantaa järjestelmiä. Kaksi kysymystä, jotka esitin jo Timmersmannille ja joka pyysi minua kääntymään teidän puoleenne. Eli oikein mielelläni esitän nämä kysymykset aivan samalla tavalla kuin esitin aikaisemminkin. Kaksi käytännönläheistä aihetta. Ensimmäistä kertaa törmäsin tähän jurissa ja sitten toisessa kokouksessa, koska nämä kaksi valiokuntaa heittelivät tätä asiaa edestakaisin. Tässä on kysymys enemmästä kuin pelkästä yksityiskohdasta tietynlainen, ei nyt eturistiriita, mutta ristiriita komission jäsenten käytännön sääntöjen tutkimisessa. En nyt halua mennä yksityiskohtiin, mutta artikla 1.3, joka mahdollistaa parlamentille sen, että se tarkistaa, onko eturista olemassa henkilökohtaisella tasolla komission jäsenen kohdalla. Tämä, tämän suhteen artikla 1.3 on harvinainen selvä. 1.6 sanoo kuitenkin sitten, että komission jäsen ei voi puuttua asiaan, jossa hänellä olisi henkilökohtaista tai perheeseen liittyvää intressiä. Eli tämä tilanne on aika lailla paradoksaalinen ihan järjelliseltä kannalta. Siis miten on mahdollista, että yhtäältä voi henkilökohtaisten etujen puolesta päästä käsittelemään tiettyä salkkua ja minä aina pidän kiinni softlawsta ja etiikasta vaikkakin ymmärrän tämän aiheen, mutta miten on mahdollista, että yleisellä tasolla puhutaan vain yksityisestä edusta, ja kuitenkin sitten yksityisellä tasolla voidaan vetäytyä ja voidaan, esimerkiksi perheistä joutuukin vetäytymään asian käsittelystä. Eli voitaisiinko tässä toimia jotenkin niin, että tämä asia ratkaistaan ja meillä olisi ainoastaan yksi dormi, eli henkilökohtainen etu, perheetu ja silloin salkkuun ei kosketa. Ja sitten toinen, ja tähän päätän puheenvuoroni, koska en halua viedä puheaikaa tämä tutkintakysymys. Mikä rooli modernissa demokratiassa on parlamentilla? Silloin kun me tarkastelemme eturistiriitakysymyksiä tekstien mukaisesti, niin mitä me tutkimme? Tarkistammeko vain se, että komission jäsen on täyttänyt lapun Eli tässä on kysymys muodollisesta tarkistamisesta ja sitten komission jäsentä kuullaan. Vai voisimmeko me, kuten kaikkialla muuallakin, voisimme esittää kysymyksiä jatkossa? Eli voisimme sanoa, että voisitteko hieman täsmentää, eikö tässä nyt ole jonkinlainen ongelma. Mutta tämänhetkisen tekstien aikana meillä ei tähän ole mahdollista ja meidän tulisi yhdessä pyrkiä pohtimaan tätä komission, neuvoston ja parlamentin välillä, jotta me voisimme todellisuudessa harjoittaa tätä valvontaa, josta teksteissä mainitaan, jotta me voisimme tehdä työmme asianmukaisella tavalla, koska sen kautta sitten vältettäisiin tietyt vältettävissä olevat keskustelut ja välttäisi tilanteet, joissa komission jäsen ei voi olla täysimittaisesti vastuussa salkustaan. Kiitos. Kiitos. Kiitos Hava Duran. Oikein hyvin veditte tämän keskustelun yhteen ja ne kysymykset, joita me jatkuvasti oikeusasioiden valiokunnassa esitämme, äh, puhumatta sitten siitä vaikutusta, miten tämä perhe määritellään. Se on sitten lisäongelma. Sitten edustaja Spinelli minä myöskin joudun pitämään ajasta kiinni, eli pyytäisin teitä puhumaan mahdollisimman lyhyesti, koska meillä on vielä kaksi paneelin osiota jäljellä. Halusin todeta vain, että olen aika yllättynyt minäkin tästä vaikenemisesta, tai että neuvostoon ei ole juurikaan suunnattu katseita. Nimenomaan siitä syystä, että neuvoston valta on kasvanut aivan valtavasti. Ihan haluaisin vain lisätä siihen, mitä täällä todettiin neuvostovallasta vielä sen verran, että neuvosto on myös vastuussa hallitusten välisistä sopimuksista, joita on yhä lukuisampi määrä. Ne ovat nykypäivänä kokonaan kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin syynin ulkopuolella, koska ne eivät kuulu tähän eurooppalaisen oikeusvaltioperiaatteeseen se, että todellakin neuvoston kasvanut valta on asia, johon meidän pitäisi paneutua mielestäni. Vaarana on, että se on kaikkein hämärin nurkka, hyvin vähän avoin Euroopan unionin toimielimissä. Kiitos. Merci, Madame Spinelli. Madame. Kiitos, edustaja Spinelli Stengressle. Toivon, että neuvoston edustaja yhtyy tämän näkemykseen. Olisin kovin iloinen tästä, koska talousarvion valvontavaliokuntaa pidetään kaikkein pahimpana ilkiönä. Minulla olisi pieni kysymys. Mitä komissaarin käytännössä säännöllä tapahtunut? Nythän meillä on kokemuksia joita voidaan ottaa hyväksi, kun uudelleen tarkastajan käytön sääntöjä, mutta nähdäkseni on vielä jotakin aukkoja, joihin täytyy kiinnittää huomiota. Olisin kiitollinen teidän kommenteistanne. Bon dia, madame. Pyydän komission jäsentä vastaamaan. Um, thank you very... Kiitoksia kovasti. Huomaan hyvin, että Tämän pistä keskustelua pitäisi käydä ehkä vuotuisesti. Näin saisimme tilaisuuden myös nähdä, kuinka paljon edistystä on saatu aikaan. Se oli tavallaan myös vastaus siihen, että on ihan hyvä käydä vuotuisesti läpi näitä asioita. Ja kyllä minä vien viestiä eteenpäin kollegoille. Palaan näihin kahteen kysymykseen. No en tietenkään neuvoston puolesta voi puhua. Olen varma, että kyllä viesti meni asianmukaisesti perille. Otan esille ne kysymykset, jotka minulle esitettiin suoraan. Molemmat edellyttävät vähän työstämistä. Mitään Yksiselitteistä vastausta ei ole. Sen verran voin todeta kuitenkin, että me olemme kirjanneet ylös nämä ja kyllä me aiomme hoitaa niitä. Mutta ihan yksi henkilökohtainen kokemus siitä, miksi ei ole helppoa vastausta löydettävissä toiseen kysymykseen. Eli miten voidaan valvontaa harjoittaa? Kun olin Maailmanpankissa, niin laitos oli hyvin edistysmielinen toimissaan tietojen julkistamisessa hyvin yksityiskohtaisestikin. Sitten oli ammattiväkeä, joka tätä kävi läpi, totta kai suojellen tietojen luottamuksellisuutta. Eli mitä tuli julki, niin olisi tavallaan vähemmän kuin mitään johto oli edellyttänyt julkaistavaksi. No siitä syystä, että kun on yksityiskohtaisia rahoitustietoja julkisesti saatavilla, niin on sen omat vaaransa. Sen verran voin todeta, että kun nyt olen Bulgarian kansalainen, niin perheeni oli Bulgariassa. Maalla on vielä taivalta myös rikoksen torjunnassa että sitten tulee tietoja siitä, missä perheeni asuu, varani ovat, ne on omat vaaransa siinä. Ja mielestäni kyllä, täällä parlamentissa on vähän sama tilanne. Toisin sanoen, miten noudattaa tietojen julkaisemisessa hyviä korkeita standardeja sitten suojella myös sitä tietoa. Ei ole helppo asia ratkaista. Toteaisin vain, että kyllä se meillä mielessä on. Me kovasti haluaisimme, että olisimme mahdollisimman avoimia. Ja me jatkuvasti nostaa rimaa koko ajan. Voin ylpeänä todeta, että mitä tuolla kuviossa oli näitä punaisia pisteitä, että siinä on vähän kohti vihreää matkaa, mutta se ei osoita, missä jäsenvaltiot sitten sijaitsevat. Moni jäsenvaltio on vielä alle komission punaisten pisteiden. Eli eteenpäin mennään ja vielä nopeammin haluamme edetä. Haluamme tehdä se kuitenkin sillä tavalla, että tässä ei tule sitten odottamattomia seurauksia, että tulee suurempia ongelmia kuin mitä olemme ratkaisemassa. Herra Durand, kyllä me jatkamme tätä. Tässä on yksi kabinetin henkilö mukana, joka näitä asioita seuraa. Palaamme asiaan, kun pääsemme eteenpäin näissä kahdessa kysymyksessä. Ja lopuksi vielä pitää tulla näihin kokemuksiin, niin olen kyllä samaa mieltä, että tämä on erittäin hyödyllinen tapa miettiä miten jäsenellä asioita, ettei tule lisää virkavaltaa. Siksi ehkä olisi hyvä, että käydään voitoisesti keskustelua, ettei sitten synny vain uusia papereita niiden päälle, joita on jo tuotettu, niin että tämä olisi jotenkin järkevämpi tapa. Että myös tällaista syyniä olemassa, että ihan rakentavassa hengessä kritiikkiä harjoitettaisiin. Se varmasti tuottaa tuloksia. Kiitos. Paljon kiitoksia. Sitten haluaako vielä Blomajer kommentoida tai reagoida siihen, mitä täällä on sanottu, hyvin lyhyesti? Right. Yeah. So, just in relation to what uh, Ms. Georgieva... Uh, Viitan siihen, mitä Rovan Georgieva juuri sanoi. Tämä on aivan oikeassa. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole edenneet niin pitkälle eettisen infrastruktuurin saralla kuin komissio, mutta jotkut ovat menneet, päässeet paljon pidemmälle kuin komissio. Lisää toimia tarvitaan. Me haluamme olla parhaita, parempia kuin muut. Me haluamme toimia hyvänä esimerkkinä. Joissakin jäsenvaltioissa on juuri otettu huomioon komission käytännössä säännöt ja sanottu, että meilläkin tarvittaisiin samanlaiset säännöt. Meillä Saksassa esimerkiksi käydään tästä merkittävää keskustelua esimerkiksi työelämään siirtymisestä poliittisen mandaatin jälkeen. En usko, että lisähälystä taakkaa syntyisi siitä, että julkaistaisiin lyhyt katsaus vähintäänkin kerran vuodessa käytännön sääntöjen toteutumisesta. Tämä ei olisi nyt liian raskas tehtävä. Nyt paljon kiitoksia. Tähän päättyy toinen paneeli, joka minun mielestäni oli hyvin mielenkiintoinen. Eli lasi on puoleksi tyhjä tai puoleksi täynnä, mutta työtä on vielä tehtävänä. Ja minun mielestäni on hyvä idea käydä, käynnissä tämä keskustelu uudelleen ja pohdiskella näitä asioita uudelleen. No, nyt minun täytyy tehdä vielä viimeinen kommentti. Me keskustelemme etiikasta, läpinäkyvyydestä, integriteetistä, koska me haluamme, että kansalaiset voivat luottaa eurooppalaisiin toimielimiin, mutta meidän ei tule unohtaa sitä, että myöskin tämä integriteetti, siinä ei ole kysymys ainoastaan äh, äh, siitä, vaan tässä on kysymys myöskin sitten vastuusta ja, ja toimivaltuuksista. Tätäkään ei tule unohtaa. Ja nyt annan sitten puheenjohtajuuden rouvaa. Niin, Georgieva vielä. You up. But... Anteeksi, että vielä olen äänessä, mutta teen aivan selväksi, että minä haluan vihreitä pisteitä minäkin, totta kai. Thank you, thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja nyt sitten siirrytään seuraavaan osioon. Olemme hieman aikataulusta jäljessä, mutta toivon mukaan voimme sitten kuroa tämän kuilun umpeen. Tässä puhutaan vain yhdestä aiheesta, eli toimielinten vastuusta ja näistä eettisistä kysymyksistä, jotka liittyvät edunvalvonta Euroopan unionissa – te ehkä tiedättekin, että komissio on tehnyt tästä painopisteasian, eli saataisiin aikaan pakollinen edunvalvontarekisteri. Neuvostolla ei vielä ole selkeää yhteistä kantaa aiheesta ja me tiedämme, että jos me tarkastelemme jäsenvaltioiden lakeja pakollisiin lobbauslainsäädäntöihin liittyen, niin nämä lait vaihtelevat suuresti maasta toiseen. Parlamentissa kolmeen otteeseen olemme vaatineet pakollista edunvalvontarekisteriä me olemme tehneet tämän mietintöjen ja päätöslauselmien kautta vuosina 2008, 2011 ja 2014 ja pyydimme myöskin, että toimielinten välistä sopimusta muutettaisiin näiltä osin. Eli näistä keskustelemaan olemme kutsuneet kolme henkilöä. Ensinnäkin Euroopan oikeusasiamies, Olemme kiitollisia siitä, että pääsitte paikalle ja annamme ensimmäiseksi puheenvuoron Emily O'Reillylle. 10-12 minuuttia per puhuja, jotta sitten jää aikaa vielä keskustelullekin. Uh, Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää valiokunnan puheenjohtajaa, Afkon valiokunnan puheenjohtaja Rova Hybneria siitä, että hän kutsui minut tänne sen jälkeen, kuin vuosi sitten puhuin edellisen kerran avoimuutta koskevasta tutkimuksesta. Oikeusasiamies haluaa varmistaa sen, että kaikki toimielimet ja toimijoiden laitokset noudattavat kaikkien korkeimpia standardeja, kun on kyse eettisistä normeista. Tämä tutkimus merkittävä tavalla myötä vaikuttaa siihen, kuinka luottamus instituutiokohtaan saadaan herätettyä. Oma instituution oikeusasiamien virasto oli ensimmäinen, joka oli tämän tutkimuksen kohteena. Nyt käyn joitakin suosituksia. Me, laadimme uudet säännöt ilmiantajista, julkaisimme säännöt Verkkosivulla me pyysimme kommentteja ja pyysimme, että tietosuojavaltuutettu kertoo oman näkemyksensä meidän toimistamme ja sitten ja tarkastamme sitä, mitä muut toimilimet olivat tehneet tämän tärkeän asian kuntoon saattamiseksi. Lisäksi hyväksyimme ja julkaisimme ensimmäiset toimintasäännöt oikeusasemista varten, koska en minä voi saada tai en itse noudata saarani sisältöä. Tarkoituksena on parantaa integriteettiä eurooppalaisissa instituutioissa. Tämä työ on saanut innoitusta monistakin asioista. Uskon, niin kuin muutkin ovat sanoneet, että EU pitäisi asettaa kaikkien korkeimmat normit ja kunnioittaa niitä itse, ei pelkästään itseään varten, vaan koko maailmaa varten. Olen pistänyt merkille, että dynaaminen ja yhä enemmän mukaan tuleva kansalaisyhteiskunta on pyrkinyt, pystynyt vaikuttamaan enemmän ja jonka vaikutusvalta on lisääntynyt ja tietotekniikan avulla tulee vaatimaan jatkossakin sitä, että EUn toimielimet toimivat yhä avoimemmin ja yhä eettisemmin ja ainakin joihinkin näihin vaatimuksiin täytyy voida vastata. EUn kunnianhimo sitten, kun on kyse kaupasta, energiasta ja digitaaliunionista, su- suuret investoinnit kasvuun ja työllisyyteen tulevat myöskin lisäämään kansalaisten vastuuvelvollisuusvaatimusta, joka kohdistuu meihin. Kansalaiset tietää, kuinka päätökset näitä tärkeitä asioita koskevat ja kuka ja miten vaikuttaa niihin päätöksiin. Kaikki, jotka ovat käyttäneet aikaa Brysselissä, tietävät, kuinka tärkeää on edunvalvonta. Riittää, että tulee tämän parlamentin ohjelmasta sisään, kun välittömästi jo huomaa, kuinka yhä suurempi merkitys on edunvalvonnalla aamusta pitäen edunvalvojat jonottavat rekisteröityäkseen avoimuusrekisterin lopaminen niin tietystikin on tärkeä osa demokratiaa, vapautta, oikeutta, joka kansallisilla on olla edustettuna niiden suunnalla, jotka tekevät päätöksiä ja vaikuttavat ihmisten elämään. Ja silloinkin on kyse yrityksistä, suurista ja pienistä. Kansalaisina myöskin meillä on oikeus ja meillä pitäisikin olla vapaus tietää, kuka loppaa ja kanssa täytyy voida luottaa siihen, että mahdotaan avoimella säännöllä tavalla. Valtaosa kaupalliset ja muut intressit ovat taustalla silloin, kun lakiehdotuksesta keskustellaan. Mikäli ei sallita sitä, että kansalaiset tietävät, kuinka päätöksiä tehdään, tämä vie kansalaisilta perusoikeuden osallistua demokratian Tässä yhteydessä lyhyesti mainitsin tutkimuksen, joka kohdistuu tähän pyöröovi menettelyn komissiossa Tiedän tämän suuri haaste kaikissa EUn toimielimissä elimissä ja laitoksissa, mutta uskon, että monissa elimissä on katsottu komissiota. Komissiolta halutaan hyviä esimerkkejä ja ohjeistusta. Tämä tutkimuksen tarkoitus on arvioida sitä, kuinka komissiossa hoidetaan mahdollisia eturistiriitoja, joita syntyy sitten, kun korkeat virkamiehet siirtyvät yksityiselle sektorille joko pysyvästi taikka osana urakehitystään. Minulla on yksinkertainen näkemys tähän. Yksikään pääosasto ei siedä sitä, että asiakirjoja varastetaan tai tietokoneita hakkeroidaan. Ei niiden pitäisi myöskään sallia sitä tilannetta, että strategiset edut on vaarannettu sillä, että sisäpiirin tietoa epäasianmukaisesti käytetään yksityisten etujen avaamiseen ja ihmiset myyvät salaista tietoa, ei ole viranomaista, että myyvät tai käyttävät hyväkseen ryhdyn suuren joukkoon toimia ja toivon, että komissio hyväksyy nämä toimet, ehdotan erilaisia toimia. Yksi ehdotus on se, että komission pitäisi säännönmukaisesti julkaista verkkosivullaan kaikki relevantti tieto, joka liittyy korkearvoisiin virkamiehiin, heidän nimensä, myöskin silloin, kun he poistuvat EU:n palveluksesta ja siirtyvät yksityiselle puolelle. Vetosi myöskin siihen, että komissio tekee tarkasteluprosessistaan tällaisissa tapauksissa vahvemman, vankemman, jotta turistiriidolta voidaan välttyä. Tutkimukseni yhteydessä havaitsin, että puutteita oli vielä asiakirjoissa ja tällaisten tapausten käsittelyssä Blumaer tähän viittasi komissaarin yhteydessä. Aina ei ole selvää, ovatko virkamiehet, jotka ovat olleet kyseessä, antaneet tarvittavat tiedot komissiolle, että komissio voi sitten tehdä arvion siitä, onko tämä asian mukaista ja onko eri seikat otettu huomioon. Eikä komissio aina myöskään täysin selitä, miksi se on päättänyt hyväksyä tehdyn pyynnön saada siirtyä yksityiselle puolelle. Komission vastaukset minun tutkimukseni suosituksen osalta ovat lupaavia, varsinkin kun on kyse komission velvollisuudesta tarkastella uudelleen henkilöstösääntöjä niin, että tällaiset korkean henkilöstön toimet yksityisellä puolella asianmukaisesti hoidetaan kuntoon. Kyllä komission edustajilla ja virkamiehillä on oikeus ottaa vastaan työtarjouksia, mutta kansalaisten täytyy voittaa virkamieskoneiston. Siksi EU täytyy vahvistaa ja tehdä avoimemmaksi tällaiset arviot ja meidän täytyy varmistaa, että tällaiset siirtymiset yksityiselle puolelle eivät luo eturistiriitoja. Tämä pyöröovi-menetelmä saattaa joskus johtaa siihen, että korkea henkilöstö on korruptoitavissa ja tämä rapauttaa kansallista luottamusta. Meidän täytyy varmistaa, että tällaista kulttuuria ei synny ja kehity Brysselissä. Tämän mukaisesti olen antanut ohjeistusta komissiolle. Puheenjohtaja, komission edustaja jäsen Korjeva viittasi lisätoimiin ja myönteisiin tuloksiin. Komission asiantuntijaryhmässä täytyy tarkastaa myös turisteja. Tiedämme, että komissiossa on satoja tällaisia neuvon antavia ryhmiä, joilla on merkittävä rooli silloin, kun EUn lainsäädäntöä ja politiikkaa muokataan. Hyvin paljon on tehty jo työtä avoimen lisäämiseksi ja sen edistämiseksi, että tasavertaisempi edustuksellisuus päätään asiantuntijaryhmissä, mutta parantamisen varaa vielä on. Julkiset kuulemiset osoittavat, että suuria ongelmia vielä on. Esimerkiksi kun epäjohdonmukaisesti on tarkasteltu näiden ryhmien kokoonpanoa ja epätasapainoa, kun tarkastellaan yrityselämän etuja ja muiden, muiden sirsoimien etuja ja myöskin näiden ryhmien jäsenten henkilökohtaista kapasiteettia. Minun mielestäni komission pitäisi tässä suhteessa enemmän, jotta avoimuutta saataisiin ja tasapainoisempi näiden asiantuntijaryhmien kokoonpano. Mitä tulee sitten asiantuntijoiden, nimittäin niin heidän henkilökohtaisen kapasiteettinsa valossa Komission pitäisi arvioida heidän, näiden henkilöiden taustaa huolisemmin ja täytyisi julkaista myöskin heidän yksityiskohtaiset ansioluettelonsa. Yksi, näiden asiantuntijaryhmien kokoonpanosta pitäisi ottaa mahdollisimman täsmäistä tietoa. Millainen kuulisin komissiolta vastauksia? Komission pitää huhtikuussa nyt antaa vastaukset näihin vaatimuksiin. Olen toivonut, että komissio, neuvostokin osallistuisi tällaiseen vapaaehtoisen rekisterin luomiseen. Tavalliset kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneita näistä asioista jatkossakin, ovat hämmästyneitä siitä, miksi komissio tai unionissa ei selkeämmin anneta tietoa lobbareiden toiminnasta ja heidän vaikutuksestaan. Mielelläni kävisin keskustelua tästä ja olen tyytyväinen jo siihen, että Junckerin komissio on tukenut tällaisen rekisterin käyttöönottoa ja sitä, että edunvalvojen täytyy rekisteröityä. Ja lobbareiden vaikutusta lainsäädäntöprosessin täytyy arvioida, mikäli muut toiveet eivät auta. Uskon ja toivon, että komissio on uusi komissio on täysin sitoutunut vastuu- ja parempaan kunnioittamiseen ja avoimuuden parantamiseen hiljattain, kun tein tutkimuksen, joka kohdistui TTIP-neuvottelun avoimuuteen annoin jotakin suosituksia. En usko, että tässä nyt pyritään pelkästään abstraktiin yhteiseen hyvään vaan, ja eettisiin sääntöihin, vaan nyt äh, on varattavat merkit jo nähtävissä. Kansalaiset esittävät vaatimuksiaan yhä suoremmin ja yhä sinnikkäämmin ja yhä äänekkäämmin sosiaalisen median ja muidenkin välineiden kautta. He vaativat avoimuutta ja vastuutilivelvollisuutta päiväiseen toimintaan toimielimissä. Nämä kansalaisten vaatimukset ovat sellaisten kohdassa kaikkiin toimielimiin ja laitoksen, ei pelkästään komission. Ennen kuin päätän puheenvuoron, haluaisin todeta, että aion järjestää tilaisuuden, jossa tarkastan loppausta ja avoimuutta maanantaina 11. päivä. Varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa mukana on merkittäviä puhuja, mukana on tämä Transparency International. Olen erittäin ilo, mikäli parlamentin jäsenet tulee mukaan kuulen tuohon tilaisuuteen. Haluamme varmistaa jatkossakin korkean avoimuuden ja legitiimiyden tason. Normit, jotka on asetettu, meiltä usein pidemmälle kuin ne, joita muissakin jäsenvaltioissa sovelletaan, mutta meidän tietenkin ponnistella, jotta päästään parhaaseen mahdollisen avoimuuden ja vastuutilvoisuuden ja eettisyyden tason. Huolimatta ongelmista, me elämme kuitenkin eteoikeutetussa osassa maailmaa ja tämä etuoikeus ja hyvä onni niin tuo mukanaan velvollisuuden noudattaa kaikkien korkeimpia mahdollisia standardeja ja kannustaa muitakin näin tekemään. Kiitoksia sitten Daniel Geggen, College of European professori, mutta paktin asiantuntija myös, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. I, uh... Kiitoksia kovasti. Puheenjohtaja, minulla olisi PowerPoint-esitys tässä. Eli esittäydyn ensin. Olen käytännön ihminen, lobbari jos haluatte. Ollut 40 vuotta jo ammatti lobbari. Ennen vanhaan olin Euroopan sokeriteollisuuden palveluksessa sitten pääsihteerinä Kopakogeassa vuodesta 1996. Olen ollut konsultti ja vuosikymmenen ajan olen ollut vähän akateemisissa kuvioissakin yliopistoissa ja nyt College of Europeissa, kuten totesitte, ja Pariisin valtiotieteen laitoksella. Pitkän uran etuna on, että tietää, mitä ennen on tapahtunut. Ja minä muistan varsin hyvin ensimmäisen kuulemisen, jonka parlamentti järjesti avoimuudesta ja edunvalvonnasta vuonna 1992 aikoja sitten. Siellä oli valtavasti väkeä muuten. Silloin oli vähän vähemmän turvasääntöjä ilmeisesti. Minä olin silloinkin muuten jo mukana. Panelistina sitä paitsi jo myös, sinällä mielenkiintoista. Ja, ja, ja minä löysin löy, päätelmät tuosta kuulemista. Ehkä olisi mielenkiintoista teillekin tietää, mistä siellä keskusteltiin parikymmentä vuotta sitten tai yli 20 vuotta sitten. Eli voidaan todeta, että ensimmäisen kuulemisen tavoitteena oli ennen kaikkea oikaista korruptiota ja löytää ratkaisu asiakirjojen varasteluun. Se oli suuri ongelma silloin. Ehkä tässä on päästy eteenpäin käsittääkseni. Vähemmän on korruptiota ja asiakirjoja häviää vähemmän. Mutta mitä tulee sitten itse päätelmiin, mitäpä niistä voi sanoa? Ensinnäkin voidaan todeta, että yhteinen ymmärrys kuulemisessa syntyy siitä, että eturyhmillä on erittäin hyödyllinen osa. Minä olen siitäkin vakuuttunut toiseksi. Elinkeinoelämä, kansalaisjärjestöt, paikallisviranomaiset ovat kaikki lobbareita. Lobbari määriteltiin hyvin laajasti ja hyvin välissä puitteissa. Ja sitten Roth Beret, Moni varmasti muistaa hyvin Rova Roth Berend, joka oli hyvin aktiivinen tässä. Ja hän sanoi muun muassa, hyvän ja huonon lobbarin erottelu on tarpeetonta. Ammattitaito on se oikea mitta. Se pitää paikkansa enemmän kuin koskaan. Siksi useimmat vanhemmat lobbarit, elävät peräti kaikki, kuten minäkin, me suosimme pakollista sääntelyä edunvalvonnassaan. Seuraava kalvo ja seuraavatkin perustuvat hyvin periaat, perusteelliseen analyysiin. Ja törmäsin siihen ihan onnenkaupalla, koska pari viikkoa sitten Tsekin parlamentti pyysi minua paneutumaan loppauksen sääntelyyn ja ottamaan kantaa siihen, miten voidaan määritellä tätä. Tässä aloitteen tekijänä hankkeessa on Rovo Jermanovaa. Hän on senkin parlamentin ensimmäinen varapuhemies. Eli täällä keskustellaan, ei pelkästään siis tästä, mutta myös jäsenvaltiossa. Eli tästä näette, että yleisesti ottaen Euroopan sääntely lopuksessa on kansallisesti hyvin alhaalla. Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa, kun, mutta Kanadassa ja Yhdysvalloissa varsinkin se on korkealla tasolla. Tämä vihreä viiva tässä on minulle ja Rouva Jermanovaalle sopiva taso sääntelyssä. Kevyen laista vielä, mutta aika täsmällistä, selkeää. Se tässä on tärkeintä. Sitten, hetkinen, menen nopeasti eteenpäin. Ajattelet, mitä on lobbaus? Kaikki puhuvat lobbauksesta, mutta mitä se oikein tarkoittaa? Ensinnäkin, mitä asioita tulee sen piiriin? Totta kai lainsäädäntö, mutta muutakin. Luvat, sääntely, totta kai tähän kuuluu myös lobbausta. Entäpä kilpailu, polkumyynnin torjunta, valtion tuet. Kyllä sielläkin on lobbausta taustalla. Ja tässä nähdään oikeastaan vähän, mitä asianajatkin tekevät. Siksi minä sanoisin, että minun mielestäni juristit varmasti tulisivat myös mukaan rekisteriin ja pakolliseen loppuksi sääntelyyn. Rahoitus, avut, tuet, tukiaiset ovat kaikki tässä piirissä. Eli kun puhutaan lopauksesta, niin meidän mielestämme pitäisi kattaa nimenomaan nämä eri alueet. Lobbaus on myös osa laajempaa kuviota. Se on julkisten asioiden hoitoa osittain. Ja se voidaan purkaa taas eri toimiin. Seurantaa, asiakirjoja, aiheita, valiokuntien toimintaa. Se on seurantaa, ei lobbausta oikeudellisia analyysejä, kartoitusta, strategiaa, kokoomuksia. Ei se ole lobbausta, vaan tämä on julkisten asioiden hoitoon liittyvää toimintaa ylipäätään. Minä uskon, että lobbauksen sääntely on tärkeää niin, että siinä puututaan vain julkisten asioiden hoidon lobbauspuoleen. Sitten seuraavalla kalvolla näette, mitä minä tarkoitan lobbauksen rajauksella. Eli mitä pitäisi julkistaa minun mielestäni? No, ensinnäkin suorat ja välilliset yhteydet viranomaisiin ja valittuihin elimiin, mutta myös kannanottojen laatiminen ja totta kai se, että on mukana konferenssissa, tapaamisessa niin edelleen. Ja totta kai viestintä ja media. Totta kai minulle se on myös osa loppaustoimintaa. Eli tässä nähdään, miten rajata ja miten säännellä ammattitaitoisia tai ammattimaisia lobbareita. Sitten muutama kommentti vielä liittyen avoimuusrekisteriin. Minun mielestäni sitä pitäisi parantaa huomattavasti. Ensinnäkin rekisteröitymiseen pitäisi olla pakollista. Varmastikin täällä kaikki ovat tästä samaa mieltä, tämä on keskeistä. Ja sen pitäisi koskea kaikkia lobbariryhmiä, mukaan lukien juristit. Kun juristi tekee työtä polkumyynnin vastaisessa toiminnassa, niin se on sitä, jos minä olen siinä mukana, niin minun täytyy tietoni ilmoittaa, mutta väärin, jos juristi ei joudu ilmoittamaan, eikä sitä voida hyväksyä. Totta kai on edellytettävä täsmällisempää tietoa toiminnassa, josta on kerrottava. Nyt se on kovin epäselvää sitä tai tätä voi kertoa, mutta ei kaikkia. Se on erityisen epäselvää. Ja tässä tarvitaan ehdottomasti selkeyttää. Jopa vuosien tai vuosikymmenien ajan minä olen aina puoltanut sitä, että luotaisin lobbareille oma järjestelmänsä, kuten on juristeilla omat järjestönsä. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää, että meidän ammattikuntamme järjestäytyisi itsekin ja totta kai lobbarirekisteri on osa tätä. Ehdottomasti pidän tärkeänä myös sitä, että meillä on kevyt, mutta järjestelmällinen tarkastusjärjestelmä seuraamuksineen. Nykyrekisterin heikouksia on, että siellä on hyvin, hyvin, hyvin vähän tarkastuksia, eikä oikeastaan yhtään seuraamuksia. Ja sitten vielä rekisterin yhteinen valvonta toimielinten voimin – to parlamentti varmasti, ehdottomasti oikeusasiamies yhdessä tämän ammattikunnan kanssa. Vielä yksi kalve, joka liittyy pyöröoviin, mutta siitä nyt on aika paljon sanottu, eli ihan lyhyesti siitä. Tässä meidän täytyy tehdä ero, mikä on laillista ja mikä eettistä. Aikaisemmin on ollut ikäviä tapauksia esillä – huippuvirkamiehiä komissiossa, menivät yksityiselle sektorille kollegioluvalla. Se oli ihan laillista älä siis, mutta minun mielestäni se oli myös epäeettistä, mitä suurimmassa määrin. Eli on tärkeää tehdä rajanvetoa. Edelleen on nähtävissä tätä joku virkamies, eurooppalainen tai kansallinen, on 50 vuotta ollut komission jäsenen kabinetissa. Sitten noin vaan yhtäkkiä välittömästi menee jonnekin laitokseen tai konsulttifirmaan. Voi olla, että se on laillista ja hyväksytään, mutta jälleen kerran, jos ajatellaan itseäni ammattimiehinä, niin mielestäni se on epäeettistä ja myös epäreilua kilpailun kannalta. Ja myös jos ajatellaan, mikä on ammattimaisten lobbareiden imako. Se on työtä sekin ja minun mielestäni tässä on vähän ongelmallista meidän imakomme kannalta, jos joku voi pitää itseään lobbarina ilman, että välttämättä on tietoja ja taitoja. My last slide, uh, is link. Viimeinen kalvoni liittyy yhteen kommenttiin, joka täällä jo lausuttiinkin. No totta kai tarvitaan lisää voimuutta, mutta mielestäni tämä on kaksisuuntainen tie on tärkeää, että me myös omat nurkkaamme siivoamme, vaikka minä kyllä sanoisin, että kaiken kaikkiaan aika puhtaita me olemme. Mutta totta kai eteenpäin tässäkin täytyy päästä avoimuudessa. Eli tässä on kaavio, jota vähän kommentoin. Siellä yksi esimerkki on yhä useammat kolmikantaneuvottelut. Kyllä me ymmärrämme, että mikä logiikka se on, ei siitä ole mitään sanomista, mutta kuten totesitte, se on yhä hämärämpää, mitä kolmikantaneuvottelussa tehdään. Ei ole mitään avoimuutta, suuria vaikeuksia saada asiakirjoja, se on hyvin pimeä nurkka, ja ne johtavat sitten erotteluun. Tavallaan lykätään asetuksia delegoitun säädöksiin, sekundaarilainsäädäntöön. Ja tässä on tämä punainen laatikko, joka on tavallaan oikeastaan musta laatikko. Siinä ei ole mitään avoimuutta. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää itse ajatella säätäjääkin ja varsinkin Euroopan parlamentin aloitteita ja tukea, että saadaan avoimuutta tähän, enemmän demokratiaa päätöksentekojärjestelmään – itse ydinvaiheessa, mutta myös sekundäärilainsäädännössä. Johtopäätöksenä ehkä voisin nyt teillä luvallanne ehdottaa, että jos tämä kuuleminenkin on niin tärkeää, ja ehkä mikä tässä myös on tärkeää, on järjestää ehkä samojen valiokuntien voimin julkinen kuuleminen sekundäärilainsäädännöstä. Miten sekundäärilainsäädännön päätöksenteko olisi reilumpaa, demokraattisempaa, avoimempaa ja muuten tehokkaampaakin. Kiitos. We have one more speaker, Professor Raj Vielä yksi puhuja, professori Raj Chari. Trinity College Dublinista ja myöskin hän on entinen Euroopan neuvoston Venetsian komission entinen asiantuntija. Pyytäisin niitä, jotka haluavat puheenvuoron, pyytämään puheenvuoroja nyt, jotta voimme jakaa puheaikaa. Eli voisitteko herra Shari pitäytyä 10, 10 minuuttiin? No, pyrin hoitamaan esitykseni 10 minuutissa. Olen siis Trinity College Dublinista ja tarkoituksena on tehdä vertailua, miten EU suhteutuu kansainvälisesti me näimme tästä jo joitakin osioita edellisissä keskusteluissa ja meidän tutkimusryhmämme tutkivat näitä asioita. Eli minä edustan tutkimusryhmää, jota, johon kuuluvat minä itse Hogan ja Murphy Trinity Collegeissa. Jotta ymmärrämme, olemme samaa mieltä sitä, mitä me loppauksella tarkoitamme. No tästä kaksi akateemikkoa eivät yleensä ole samaa mieltä sitä, pidetään ryhmien toimintana tai yksilöiden toimintana silloin, kun tarkoituksena on vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon poliittisella tasolla tässä saatetaan joko onnistua tai sitten ei. Ja kun yritetään vaikuttaa, joko he yrittävät muuttaa, muuttaa politiikkaa tai pitämään kiinni olemassa olevasta tilanne, tilanteesta. Eli jotta voitaisiin lisätä tilivelvollisuutta ja läpinäkyvyyttä, saisinko seuraavan kalvon? Hyvä. Niin siis tässä etu, edunvalvonta-asetuksessa nojaudutaan siihen ajatukseen, että poliittisilla järjestelmillä on sääntöjä, joita edunvalvontaryhmien täytyy noudattaa silloin, kun ne pyrkivät vaikuttamaan valtion virkamiehiin. Tarkoituksena on taata läpinäkyvyyttä silloin, kun julkista politiikkaa laaditaan ja sieltä löytyy kodifioituja muodollisia sääntöjä, jopa lakeja. Ja on tärkeää, että on asetuksia, että jos ne ovat olemassa ja niitä rikotaan, niin silloin voi seurauksena olla jopa vankilatuomio tai sakko, riippuen oikeudenkäyttöalueesta. Mikä sitten on teoreettinen oikeutus läpinäkyvyydelle ja tilivelvollisuudelle ja sille, että annetaan julkista tietoa siitä, kuka puhuu kenellekin. Eli periaate on se, että täytyy rekisteröityä ennen kuin ottaa yhteyttä julkisiin viranomaisiin. Täytyy sanoa, keihin aikoo olla yhteydessä. Täytyy olla lista edunvalvojista julkisesti saatavilla ja kuten täällä jo oikeusasiamieskin puhui, niin tämä harkinta-aikakausi cooling off aika täytyy, sitä täytyy kunnioittaa silloin, kun siirrytään yksityiselle sektorille töihin. Me olemme tutkimuksissamme Dublinissa pyrkineet Eh, tarkastelemaan sitä, mitä kansainvälisesti on tapahtunut. On hyvin helppo tarkastella yksittäisten maiden tilannetta, mutta sitten kun ryhdytään vertailemaan eri poliittisia järjestelmiä, niin sitten ei enää ollakaan kovin varmoja, miten niitä voitaisiin verrata toisiinsa. Me noudatimme analyysimenetelmää, joka tulee Center for Public Integritystä. Meillä oli yhdestä sataan asteikko, eli mitä lähempänä sataa ollaan, niin sitä vahvempaa edunvalvontalainsäädäntö on ja silloin ne edistävät tilivelvollisuutta ja läpinäkyvyyttä. Eli tässä on eri ulottuvuuksia. En nyt mene metodologian syvemmin, mutta me olemme tätä vahvuutta määritelleet eri tavoin muun muassa mitä tietoja edunvalvojan täytyy rekisteröityessään paljastaa, täytyykö edunvalvojan laatia hyvin yksityiskohtainen selonteko siitä, mihin raha on käytetty, sähköinen arkistointi, onko se sellainen olemassa tiedon annon suhteen ja onko se julkisesti saatavilla. Sitten täytäntöönpano on tärkeää. Tässä me puhumme siitä, että täytyy olla kysymys riippumattomasta säätelijästä, joka sitten rankaisee niitä, jotka rikkovat edunvalvontasääntöjä ja sitten vielä säännökset pyöräovi-ilmiölle. Eli metodologiassa on koko joukko kysymyksiä, mitä enemmän pisteitä jokaista kysymyksestä saa ja mitä lähemmäksi sataa päästään, niin sitä vahvempi järjestelmä on läpinäkyvyyden ja tilivelvollisuuden edistämisessä. Analyysimetodissa me olemme pyrkineet luokittelemaan eri poliittisia järjestelmiä ja me olemme pyrkineet tarkastelemaan eri maita ja sitä, miten ne asettautuivat tälle asteikolle, jos saisimme seuraavan dian. Eli kolmentisiä järjestelmiä, alhainen, keskitaso ja korkea. Eli ö, korkeammalla tasolla ollaan yli 60 pisteessä ja alimmassa 1 ja 29 välillä. Tällaisen järjestelmän kautta voidaan tarkastella, miten ajan myötä järjestelmissä voidaan siirtyä alhaisen sääntelyn järjestelmistä korkean sääntelyn järjestelmiin. Eli kun me tarkastelemme eri maita, niin tämä on linjassa edellisen esityksen kanssa. Tämä on ehkä hieman vankemmalla tieteellisellä pohjalla. En nyt pyydä teitä ymmärtämään tätä luokittelua, mutta USA ja Kanada ovat siellä korkeimmalla tasolla – Kanada on suht alhaalla, mutta se on vielä keskivahvan sääntelyn tasolla. Ja sitten nähdään jäsenvaltioiden tasolla EU:ssa ne ovat suurimmaksi osaksi keskivahvan sääntelyn luokassa. 31 on arvo, joka EU on saanut kokonaisuudessaan, ja se on se alin mahdollinen arvo, jotta vielä pysyy keskivahvan sääntelyn luokassa. Komissiohan otti käyttöön vuonna 2008 avoimen, avoimuusrekisterin ja se oli askel eteenpäin. Me olemme tarkastaneet EUta poliittisena järjestelmänä ja sitä, kuinka vahva sen avoimuusjärjestelmä on tämän uuden järjestelmän myötä, mutta siis järjestelmä on parempi kuin se, mitä ennen vuotta 2008 oli olemassa, siis vuosien 1996 ja 2008 välillä. Eli tämä oli se johtopäätös, jonka voimme vertailevasta tutkimuksesta tehdä. Vahvuus on parantunut alhaisesta keskivahvaan tasoon vaikka järjestelmä on edelleen vapaaehtoisuuden perustava, niin on nähtävissä kuitenkin, että rekisteröintien määrät ovat kasvaneet ajan myötä. Rekisteröinti on siis vapaaehtoista, mutta näyttäisi siltä, että edunvalvojat ottavat tämän vakavammin ja pitävät rekisteröitymistä tärkeänä. Me olemme myöskin osoittaneet, että kun me tarkastelemme alakohtaisia esimerkiksi samalla sektorilla toimien, toimivien yritysten toimintaa, niin jos me vertaamme vuoden 2008 alkutilannetta tähän päivään, niin silloin paljon paremmin pidetään huolta siitä, mitä raportoidaan. No onko tämä hyvä uutinen Euroopan unionille? No se on askel oikeaan suuntaan. Ja sitten tämä viimeinen dia kuitenkin osoittaa, että vielä on puutteita. Me olemme kuulleet näistä koko tämän istunnon aikana. Toisin sanoen se, että ei ole sakkoja eikä vankilatuomioita, jos sääntöjä rikotaan, ei ole minkäänlaista rekisteröinnin tarkastelumahdollisuuksia, tehdään vain sattumanvaraisia laadun tarkistuksia, mutta tämä ei ole ihanteellista riippumattoman valvojan kannalta, eli pakollinen rekisteröinti olisi ainoa vaihtoehto ehkä ainoa asia, josta täytyy varoittaa, on se, että jos me puhumme pakollisesta rekisteristä toimielimille, niin sitten täytyy vastata kysymykseen, millä tasolla loppausta neuvostossa harjoitetaan, todennäköisesti Brysselin ulkopuolella. Eli jos saadaan aikaan pakollinen rekisteröintijärjestelmä, niin silloin looginen seuraus siitä on, että 28 jäsenvaltiossakin rekisteröinnin tulisi olla pakollista. Ja olisi mielenkiintoista nähdä, miten tällainen ajatus menisi läpi. Kiitos. Kiitos. Kolme puheenvuoropyyntöä. Rouva Julia Piteras. Dziękuję pani przewodnicząca. Od 20 lat zajmowałam się... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen jo 20 vuotta toiminut avoimuuden lisäämiseksi. Olen toiminut Puolassa Transparency Internationalin palveluksessa ja vuonna 2011 tarkastelin julkisten laitosten toiminnan avoimuutta. Ja tästähän täällä tänä päivänä puhutaan. Olen pyrkinyt myöskin sääntelemään edunvalvontaa puolessa. Olin erittäin iloinen, kun kuulin, että eri puheenvuorot täällä vahvistivat sen mielekkyyden, joka on liittynyt meidän toimintaamme, ja myöskin sen, että Ulof mahdollisesti voidaan ottaa kuvan mukaan silloin, kun on kyse edunvalvonnasta. valvonnasta meidän täytyy myöskin että miten voidaan mahdollisesti rajoittaa edunvalvonta toimia sen, kunnan parlamenttiin parlamentin jäsenistä. Laiton lobbaaminen, onko se sitten yleisempää kuin ihan äh, laillinen? Ja miten loppaaminen ylipäänsä määritellään? Nämä ovat kysymyksiä. Minun mielestäni tässä jossakin vaiheessa tulee siinä vastaan. Ihmisillä on pikemminkin kielteinen mielikuva edunvalvonnasta He katsovat, että kullakin oma lehmä ojassa ja niin kaikki eivät omaa etuaan, mutta voidaan myöskin muistaa, että lobbaaminen on kommunikointia, tiedonvaihtoa ulkomaailman kanssa. Ja ne, jotka la- säätävät lakeja, heidän täytyykin olla tekemisissä ulkomaailmankin, kanssa ja tietää, mitä ulkomaailmassa tapahtuu. Olemme työstäneet minun maassani lakeja ja olemme pyrkineet määrittelemään lobbaamisen. Me toteamme, että lobbaaminen on pyrkimystä vaikuttamaan asioiden kulkuun, myöskin silloin kun on kyse hallitsevassa asemassa tai päättävässä asemassa olevista henkilöistä. Tämä on melkoisen yleinen määritelmä ja Juuri tämän määritelmän, määritelmisen vaikeus on johtanut siihen, että lakien ja normien laatiminen on ollut vaikeaa. Mutta sitten on laadittu kaikki kategoriaa, ammatillinen ja ei-ammatillinen loppaaminen. Meillä on tietysti samanlaista kokemusta kuin teilläkin. Ammattimaiset lobbaajat ovat olleet hyvinkin kiinnostuneita meidän tekemästämme työstä, ja hekin kannattavat sitä, että määritelmät pyritään saattamaan kuntoon ja täsmentämään, mutta kansallisjärjestöt pikemminkin eivät halua ollenkaan tällaista lainsäädäntöä. Usein on kyse kauppakamareista, järjestöistä, yrittäjäpuolen järjestöistä, jotka eivät muodollisesti ole sinänsä edunvalvojia. Edunvalvonta ei ole niiden pääsien tehtävä. Tämä on erittäin vaikea asiakokonaisuus en halua puhua tästä pidempään, mutta totesin, että olen, eri, että olen äärimmäisen iloinen, että asia otetaan esiin ja siihen paneudutaan. Työ ei ole suinkaan vielä tullut päätökseensä. Tämä on vasta lähtölaukaus tälle kaikille työlle. Me voimme tarkastella eri jäsenvaltiossa olemassa olevaa lainsäädäntöä edunvalvonnan osalta jotta esimerkkejä muilta. Me Puolassa olemme tarkastelleet Amerikan lainsäädäntöä – ja se, mitä olemme ehdottanut, ehdottaneet, on hyvinkin kevyttä verrattuna Amerikkaan, mutta samaan aikaan meidän syytä siitä, että me estämme loppaamista. Edustaja Hautala. I have been listening with great interest. Olen mielenkiinnolla kuunnellut kaikkea täällä sanottua aamupäivän aikana, koska nyt olen pysyvä esittelijä EUn hallintolainsäädännössä, oikeastaan valiokunnassa. Se, mitä täällä on on sanottu, liittyy tähän jatkuvaan tarkasteluun – jota me teemme jälleen kerran oikeudellisten asioiden valiokunnassa. Tässä on tehty paljon taustatyötä edellisillä kausilla. Yliopistoväkikin ehkä alun perin ajatus tuli Jakob Södermanilta ensimmäiseltä oikeusasiamieheltä 90-luvulla 2000-luvun alussa. Siksi minä kysyisinkin nyt alustajilta, oletteko sitä mieltä, että mitä välineitä tai mekanismeja teidän mielestänne tarvittaisiin, niin voidaanko ne jotenkin sovittaa myös tulevaan hallintolainsäädäntöön EU-ssa? Lisäisin, että nyt on parempia mahdollisuuksia päästä eteenpäin tässä toisin kuin edellinen komissio, niin Junckerin komissio ei vastusta sinällään tätä, eivät ehkä puolakkaan mutta meidän täytyy vähän taivutella vielä heitä. Minä uskon kuitenkin, että nyt on tullut korkea aika yhdistää voimat eri tahoilta, menettelysäännöt, nekin vaihtelevat kovasti laitoksesta toiseen tai toimielimestä toiseen. Haluaisin kuulla vähän osvittaa teiltä, miten yhdistää teidän ehdotukset meidän työhymme hallintolain parissa. Javor. Herra Javor. Thank you very much, Chair. Paljon kiitoksia. Ja minulla on pari kysymystä O'Reillylle ja sitten yksi muille paneelin edustajille. Oikeusasiamiehelle kysymys. Kesäkuussa 2014 oikeusasiamies ryhtyi tarkastelemaan komission sitä, että komissio ei ole noudattanut tupakan valvonta direktiiviä, eli on ollut yhteydessä loppareihin silloin, kun tätä tupakkadirektiiviä laadittiin ja Dalin skandaali osoitti myöskin, että tupakkateollisuus loppasi komissiota koko tämän prosessin läpi. Ja kysymys onkin se, Onko oikeusasiamies sitä mieltä, että voimme realistisesti toimia, toivoa sitä, että tämän tyyppiset tapaukset toistuvat tällä toimikaudella? Ja että se, mitä Daalin tapauksessa nähtiin, ei toistoisi. Ja sitten toinen kysymys liittyy eturistiriitatapaukseen valitus EFSAa vastaan, siis elintarviketurvallisuusvirastoa vastaan tässä oli kysymys siitä, että EFSA-neuvoneensa työryhmässä oli henkilö, jonka työnantaja hyötyisi siitä, että EFSA tekisi tietyn tyyppisiä päätöksiä. Rouva O'Reilly veti sen johtopäätöksen, että EFSAn täytyy tutkia eturistiriita ja että no, olosuhteet olivat jokseenkin puitteet puutteelliset. Kysymys on se, voisiko oikeusasiamies toimittaa valiokunnille ne asiakirjat, joilla, joiden perusteella tarkastellaan tällaisia asioita, esimerkiksi EFSAn tapauksessa, ja aikooko oikeusasiamies tehdä syvällisen tutkimuksen esimerkiksi ilminantajiin liittyen. Ja sitten kysymys asiantuntijoille Tämä liittyy ilmiantajiin. Olen tarkastellut lainsäädäntöä edunvalvontaan ja rekistereihin liittyen, mutta yksi peruskysymyksistä korruption vastaisessa taistelussa liittyy ilmiantajiin. Kyse on henkilöistä, jotka voivat julkistaa tapauksia ja voivat auttaa meitä saamaan tietoa siitä, mitä verhojen takana tapahtuu, mutta olen kuitenkin edelleen sitä mieltä, että meillä ei ole asianmukaista lainsäädäntöä suurimmassa osassa jäsenvaltioita ilmiantajiin liittyen, eikä ole mitään yleistä eu lähestymistapaa, joka takaisi ilmiantajien suojeluun jonkinlaiset vähimmäistandardit. Eli miten te näette tämän ilmiantajien suojelukysymyksen ja mahdollisuudet jonkinlaiselle eurooppalaiselle normille ilmiantajien suojeluksen suhteen? Kressle. Minulla olisi kysymys rouva O'Reillylle, oikeusasiamiehelle. Pyöröovissa on nähty Minäkin olen nähnyt, että oli kyllä eläkkeellä ja sai ehkä myös joltain organisaatiolta rahoja. Ja organisaatiota rahoitti puolestaan komissio. Eli tässä päädytään hyvin mutkikkaisiin tilanteisiin joskus mutta se aiheuttaa ongelmia. Uh, uh, uh. Minulla oli yksi lyhyt kysymys asiantuntijoille. Se, mikä on vuosikymmenen ajan aiheuttanut tuon tunnekuohua, asiantuntijaryhmät, niin nyt mainittinkin jo, mitä mieltä olette? Mitä asiantuntijaryhmien kanssa tehdään, ei olisi niin tunnekuohua? Tässä olivat kysymykset. Ja hyvin vähän aikaan kyllä vastataan näihin kaikkiin kysymyksiin. Rouva O'Reilly. Thank you very much, Chair. Just, um... Kiitos puheenjohtaja. Vastatakseni joihinkin kysymyksiin olen iloinen kuullessani, että uutta potkua on saatu EUn hallintolakeihin näiden tehtyjen ehdotusten pohjalta. Edellinen komissio siellä ei paljonkaan puhtia ollut ja olen iloinen kuullessani, että asiassa on menty eteenpäin ja edeltäjäni tapaan Diamanduroksen ja Södermanin tapaan olen minäkin sitä mieltä, että tämä on tärkeä osa meidän työtämme. Ja olen samaa mieltä siitäkin, että tämä on mahdollisuus yhtenäistää kaikki nämä lait, joita eri virastoihin ja toimieliin sovelletaan tutkintoihin liittyen tupakka-edunvalvontatutkinta on edelleen käynnissä. Me odotamme asiakirjoja ja tämä lähti liikkeelle valituksesta, jossa esitettiin syytöksiä sen suhteen, että komission jäsen oli tavannut edunvalvontaryhmiä tupakkateollisuudesta ja tämä on täysin kaikkien sääntöjen vastaista ja tätä me tutkimme. Sitten EFSA sattumoisin eilen iltapäivällä tapasin EFSAn uuden pääjohtajan ja me kävimme tästä pitkällisen keskustelun ja minun kannaltani ja minun työni kannalta oli mielenkiintoista kuulla hänen mielipiteensä asiassa aivan erityisesti asiantuntijoihin liittyen ja hän sanoi mielenkiintoisen asian. Hän sanoi, että monissa maissa hallitukset painostavat ja kannustavat siihen, että otetaan yhteyksiä teollisuuteen, jotta luodaan työpaikkoja. Ja jos näin tehdään ja tietyt teollisuuden, teollisuudessa toimijat näin toimivat, niin se sitten vesittää sitä oletettua riippumattomuutta, jota asiantuntijoilla on, ja tämä on ongelma heidän kannaltaan. Mutta samaan aikaan me olemme sanoneet EFSAlle ja liittyen tähän kyseenomaiseen tapaukseen, me sanoimme, että täytyy todellakin hieman kuopia syvemmältä, jotta otetaan selvää asiantuntijoiden taustoista. Ja sitten mikä se kolmas kysymys olikaan? Niin, ilmiantajiin liittyen, äh, siis asiantuntijaryhmät. Me olemme tehneet tässä paljonkin työtä oma-aloitteisen tutkinnan yhteydessä. Me olemme komissiolle luovuttaneet meidän mielestämme hyvin kattavan ja hyödyllisen asiakirjan siitä, miten asiantuntijaryhmäkysymyksestä voitaisiin selvitä, johon tekin viittasitte. Ja me nyt odotamme sitten komission vastausta tähän. Kiitos. To answer to the, the first uh, question. Vastaakseni ensimmäiseen kysymykseen. Uskon, että yksi erityispiiri, joka liittyy hyvän päätöksentekoprosessiin, on se, että edunvalvonta lobbaaminen on osa siitä. He ovat todellakin osa päätöksentekoprosessia. Tästä syystä periaatteessa vastustan sitä, että mikäli ei sääntely, niin kuka tahansa voi sanoa, minä olen loppari. Uskon, että tässä meidän täytyy ottaa innotusta Yhdysvaltain esimerkistä ja siitä, mitä on tapahtuu Alankomaissa. Ammattilaiset, jotka ovat loppaamistoimissa mukana, joutuvat käymään lävitse koulutuksen. Loppareita koulutetaan eettistä kysymyksistä ja säännöstä täytyy noudata, mikä on laillista ja laitonta. Tämä on perustavan laatuinen asia. Viimeisten 30 vuoden ajan, kun on ollut mukana monissa, käsitelmässä monia herkkiä tapauksia, voin kertoa, että en näe mitään ongelmaa siinä, että voin kertoa kaikista kontakteistani. Minulla ja korkea-arvoisia kollegoilla ei ole mitään ongelmaa julkista kaikki nämä tiedot. Meidän täytyy olla uskottavia, luotettavia ja toimia avoimesti. Se, että kertoo, ketä on tavannut, niin ei tämä tule mikään iso asia. Mitä tulee hallinnollisiin esteisiin tai rajoituksiin, ja siihen, mitä looparit tekevät, kuinka tämä vaikuttaa, niin looparit ovat äh, mukautumiskykyisiä. He pystyvät kyllä mukautumaan toimielimen vaatimuksiin. Toimielimen toimielinten tilanne tällä hetkellä perustuu kahteen tärkeän, tärkeän tulkintaan, joka kohdistuu virkamiehen määritelmään. Tässä on hyvin paljon liikkumavaraa. Meidän täytyy luoda todellinen koodeksi, hallinnollisten menettelyiden koodeksi, jotta voidaan välttyä liikkumavaralta tai tulkinnan varalta silloin, kun on kyse virkamiehistä ja niin heidän toiminnastaan. Ja toinen kysymys. ilmiantajiin. Usein pahoittelen, että itse en ole yksi heistä, koska joskus on hyvinkin paljon sanottavaa mutta siksi minä juuri kannatan sitä, että luotaisiin loppareiden ammattikunta. Kilpailukysymykset, korruptio, eettiset kysymykset oli, olisivat asioita, joita to, tämä ammattikunta voisi itse käsitellä ja itse langettaa rangaistukset. Tämä olisi mielestäni tärkeää. Rova Hybner esitti kysymyksen liittyen asiantuntijaryhmiin. Uskon, että Ensimmäinen toimenpide olisi se, että määritellään käsitteet. Me puhumme asiantuntijaryhmistä kaikissa yhteyksissä, mutta meillä on sidosryhmien asiantuntijaryhmiä, eikä siinä ole mitään pahaa, että nämä osallistuvat lainsäädäntään. Mutta mikäli samaa käsitettä asiantuntijaryhmä käytetään kaikista mahdollisista ryhmi- kokoonpanoista ryhmistä, niin sitten voi kyllä hyvin ymmärtää, Miksi tilanne on niin hämmentävä ja kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta katsovat, että tämä koko järjestelmä on kuin labyrintti. Mikäli esitette mie- kysymyksen, mikä minun mielipiteeni asiantuntijaryhmästä, voin antaa myönteisiä esimerkkejä. Hirjattain agripääosasto alkoi tarkastella kansaisyhteiskunta dialogiryhmien perustamista. Tämä on erittäin hieno demokraattinen aloite. Hakijan täytyy laatia omaa asiakirjansa, oma hakemuksensa ja sitten maataloudessa elintarvikeketjun eri osapuolet otettiin mukaan tähän keskusteluun, että löydetään avointa toimintaa ja tämä on hyvä kokemus asiantuntijaryhmän hyväksikäytöstä komitologia ja siellä olevat asiantuntijaryhmät. Tämä on suorastaan musta laatikko. Mikäli teillä on kokemusta Lainsäädäntö täytäntöönpanon säädöksistä ja tekoista säädöksistä, niin nämä ovat melkoinen musta laatikko. Meillä on suuri ongelma tietää, kuka tekee mitäkin, mitä on esityslistalla ja eh, mitä sitten tästä seuraa. Ja tämä on suuri ongelma, koska te lainsäätäjinä tuotatte noin 50 lakia vuodessa. Ja sitten kun nämä asiantuntijaryhmät ovat mukana, ne käsittelevät 2500 säännöstä vuodessa, joten on erittäin tärkeää saada enemmän avoimuutta, demokratiaa ja parempi rakenne ja organisaation asiantuntijaryhmille. Okay, I understand we're late on time here, so... No, tässä aika rientää, eli lyhyesti ja ytimekkäästi. Mitä tulee asiantuntijaryhmiin ja ilmiantajien? No, ehkä en niistä sano, mitä välineitä puolestaan sitten voitaisiin saada aikaan EUn hallintolainsäädännön myötä. Ehkä lobbareiden rekisteröinti voisi olla pakollista. Ilmeisesti se nyt on ainakin löytymässä tästä. Ehkä on aika hankalampaa, jos tämä laajennettaisiin koskemaan neuvostoa. Ehkä voi olla yhteinen rekisteri ja että se on pakollista parlamentissa ja komissiossa, mutta että sanoo tätä neuvostollekin, se on ihan uutta dynamiikkaa siellä myös. Kenen pitäisi rekisteröityä? Brysselissäkö? Vai entäpä Madridissa? Eli se käy ehkä ongelmalliseksi. Miten sitä täytäntö panna? Älkää ymmärtäkö väärin minua. Suuremmoinen asia se sinällään olisi, jos ajatellaan avoimuuden ja vastuunkannon periaatteita kaikissa kolmessa toimielimessä. Mutta ongelmallista se olisi, miten sitä seurata ja valvoa. Very much immediately the floor goes to Claudio Moraes to, to handle the last panel. Claudio Moraes saa nyt äh, pohjustaa seuraavan paneelin keskustelua. No niin, hyvä, että tässä ovat kaikki valiokunnat mukana, varsinkin LIBE, joka on käsitellyt korruptiota viimeistä aihetta. Tiedän, että talousalueen valvontavaliokunta ja muutkin valiokunnat ovat siihen tarttuneet. LIBE-valiokunnassa se on meille keskeinen kysymys. Ja nyt me olemme tarkastelemassa sitä nimenomaan miten voidaan torjua korruptio eri keinoin. Se täytyy nähdä myös Euroopan neuvoston yhteydessä. Varmasti jotkut tuntevat tämän Grekon. Greko kuitenkin on puuttunut siihen, miten korruptio aiheuttaa valtavasti vahinkoa kansalaisille taloudellisesti, jopa 120 miljardia vuosittain. Ei olekin se pelkästään taloudellisista kuluista, vaan se rapauttaa arvoja ja meidän lahjuvattomuuttamme. Gregon yksi etu on tärkeä. Nimittäin, jos vain liittyisimme Gregoon, niin se johtaisi huomattavasti paremmin yhteensovitettuun työhön. Olisi vähemmän pelkkäisyyttä. Se on hyvä tapa puuttua myös korruptio muutenkin. Kolmas helmikuuta komissio antoi ensimmäisen kertomuksensa korruption torjunnassa. Se on ensimmäinen tapa arvioida jäsenvaltioita korruption kysymyksessä. Siinä käydään läpi jokainen jäsenvaltio korruption torjunnassa. Ehdotan ratkaisuja myös, että voidaan vahvistaa ponnisteluja kautta EUn. Kertomus osoittaa myös, missä määrin korruptiota on ja miten vaikuttavia toimet ovat sen torjunnassa. Tilanne on kovin kirjava jäsenvaltiossa, eli mitään yhtenäisyyttä ei ole. Jotta voidaan osoittaa, että korruption pitäisi kiinnittää enemmän huomiota jäsenvaltiossa, enemmän kuin on tähän asti tehty, niin se käytiin läpi myös Libessä 2014 helmikuussa. Edellinen komission jäsen oli sitä esittelemässä. Tällä uudella kaudella parlamentti on kovin kiinnostunut kuulemaan, miten uusi komissio uudella kaudellaan aikoo viedä asiaa eteenpäin. Mielestäni laajassa Euroopan unionin kattavassa korruptiontorjunnassa tarvitaan omaa politiikkaa myös toimielimissämme. Olisi hyvä tietää, miten tätä hoidetaan uudella kaudella. Ja jotta tavoitteeseen päästään, niin komissio on hyväksynyt 2012 tiedonannon Euroopan unionin osallistumisesta Grekkoon. Herra Mattias Rytte on pääosastolta, joka käsittelee muuttoliikettä. Ja hän kertoo komission seuraavista toimista, miten liittyminen ehkä auttaisi tätä prosessia. Hänen peräänsä herra Rau, joka on Grekon pääsihteeri tämänkin kertoo, miten tämä auttaisi meitä. Tämä nyt on vain yksi näkökohta asiassa, mutta kuitenkin hyödyllinen mielestäni siinä, miten voidaan tähän puuttua valtavan kysymykseen. Mutta sinällään ihan hyödyllistä myös tämänkin kuulemisen näkökulmasta, miten puuttuta näin ison asiaan, eli korruption torjuntaan toimielimissämme. Ensin herra Mattias Rytte, pääjohtaja.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 Jotkut teistä tietävät hyvin, että korruption vastainen taistelu on yksi aiheita, jonka parissa olen toiminut koko urani eri yhteyksissä. Olen työstänyt tätä asiaa, joten ilomielin nyt uudelleen otin tämän asian hoitaakseen, kun tulin sisäasian pääosastoon töihin viime vuonna komissiossa. Ja kun tarkastellaan sitä vastaanottoa, jonka korten vastainen EUn kertomus sai juuri ennen kuin tulin virkaani, niin tämä vastaantoi myönteinen. Ensimmäinen korruptiota koskeva kertomus antoi kokonaiskuvan EUn tasolla valitsevasta tilanteesta ja parhaista käytänteistä. Lisäksi tarkasteltiinkin kehitystä tapahtunut kussakin EUn jäsenvaltiossa. Kertomuksen tarkoituksena oli tukea hallituksia, kansalaisyhteiskuntaa ja muita sidosryhmiä, kun ne pyrkivät taistelemaan korruptiota vastaan ja eh, estämään sitä. Tietystikin korruptio vaihtelee maista, maasta toiseen ja eri sektoreita kun tarkastellaan, mutta se vaikuttaa Euroopan unioniin kauttaaltaan. Viime vuoden kertomus osoitti, että laki ja politiikka on pitkälti jo saatettu kuntoon, mutta täytäntöönpano on se, mistä kenkä puristaa, kun tarkastellaan käytännön toimia. Ja poliittinen tahto on yksi suuri tekijä. Siksi tällä valiokunnalla ja sen käymällä keskustelun merkittävä rooli. Jota kritiikkiäkin esitettiin ensimmäisen raportin yhteydessä. Yksi suuri kritiikin aihe oli se, Kysymys, oliko meteorologia kunnossa? Menetelmät joskus ovat sellaiset, että ne käytetään kyllä hienolla tavalla sen toteamiseksi, että näyttäkää meille raportti, niin me voimme kirjoittaa sen uuteen uskoon niin sitten te voitte julkaista sen. Asentoituminen on joskus tällaista. Tämä ei ole asianmukaista kritiikkiä. Voimme hyväksyä osan kritiikistä kyllä, jota saimme osaksemme ensimmäisen raportin yhteydessä. Olemme tehneet hyvin läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja asiantuntijoidenkin kanssa. Ja olemme pyrkineet ottamaan myöskin parlamentin mukaan vuoropuhelun samalla kun olemme tarkastelleet että sitä, kuinka seuraavat raportit olisivat asianmukaisia. Tarkoituksena on laatia uusi kertomus vuonna 2016, eli kahden vuoden välein tarkasteltaisiin tilannetta tämän tarkoituksena. Raportointi tai kertomukset ovat vain yksi tapa taistella korruptiota vastaan, yksi monesta välineestä. Tämän lisäksi on monia muitakin tärkeitä aloitteita, joiden tarkoituksena on saada Eurooppa jälleen kasvun tielle. Henkilökohtaiselta kannalta katsottuna voin tietystikin tarkastella eri entisiä komissareja, jotka ovat olleet maansa pääministereitä tai muuta. Hyvän julkisen hallinnon luominen avoimuus taistokorptit vastaan oli yksi suuria elementtejä, jotka myötä vakuutat siihen, että joidenkin maiden talous on lähtenyt kasvuun. Niissäkin maissa, jotka 11 vuotta sitten vasta liittyivät unioniin. Silti meidän täytyy pitkälti keskittyä yhteen tärkeään asiaan, eli julkisiin hankintoihin. Julkiset hankinnat muodostavat osan Euroopan taloudesta, ja tässä EUn kaikkien herkin tai haavoittuvaisin korruption suhteen. Tämä todettiin jo kertomuksessamme, jossa oli erityinen luku tätä varten. Seuraavassa kertomuksessa tulemme jatkamaan tästä ja tarkastamme sitä, kuinka EUn varata ja suuret julkiset investoinnit ja julkisen tason toiminta on herkkää korruptiolle huhtikuussa 2014. Vaadittiin jo vahvempia toimia, joilla voitaisiin selvittää, jäljittää ja rangaista korruptiotapauksissa. Hankintasäännöt uudistuksen jälkeen ovat nyt avoimempia. Valitettavaa kyllä, vasta vuonna 2018 siirrytään kohti sähköistä hankintamenettelyä. Sähköiset hankintamenettelyt mahdollistavat sen, että on sääntöjä, jotka auttavat hankintaviranomaisia varhaisessa vaiheessa jäljittämään korruptiotapaukset, millä myöskin tällainen varoitusjärjestelmä, punaisten lippujen järjestelmä silloin käytössä, ja järjest- järjestelmä mahdollistaa sen, että voidaan tehokkaasti myöskin periä epäasianmukaisesti maksetut rahat takaisin. Saksan kehitykseen jo viitattiinkin. Olemme keskittyneet Euroopan talouden ohjausjaksossakin korruptiokysymyksiin ja antaneet tässä yhteydessä suosituksia jäsenvaltioille. Jotkut jäsenvaltiot ovat saaneet suosituksen valvoa paremmin julkista hallintoa ja hankintoja ja parantaa liiketoimintaympäristöä. Ja lisäksi täytyy vahvistaa oikeuslaitoksen toimintaa avoimuuden varmistamiseksi silloin, kun on kyse korruption vastaista politiikasta ja julkisia hankintoja on myöskin vaadittu valvomaan paremmin. Rakenne- ja investointirahastojen yhteydessä halutaan myöskin tästä korruptiota vastaan, varsinkin kun on kyse instituutin rakentamiskapasiteetista jäsenvaltioissa ja niiden hallinnoissa Olemme vaatineet tätä kiinnittämään huomiota. Olemassa muitakin lainsäädäntöaloitteita, joissa yhtenä tavoitteena on korruption vastainen taistelu tai sen keskiössä jopa. Joitakin tällaisia on viime aikainakin hyväksytty. Viime huhtikuussa hyväksyttiin direktiivi, joka liittyy rikollisella, rikostoiminnalla hankitun hyödyn takavarikkoon ja varojen jäädyttämisen. Viranomaiset voivat jäädyttää korruptiotapauksissakin varoja ja rikoksella hankittua hyötyä tai voittoja. Uudesta Euroopasta turvallisuusagendasta tullaan keskustelemaan pikapuoliin ja sielläkin tarkastellaan niitä samaisia kysymyksiä. Vuoden 2014 direktiivi, joka liittyy muun kuin rahoitustiedon julkistamiseen, koskee noin 6000 suurta yritystä ja hallintoon liittyvien kertomusten ja riskien julkistaminen on siellä pakollista mukaan ottana korruptio- ja lahjontatapausten yhteydessä. Tieto täytyy julkistaa. Lisäksi nyt on sovittu neljännestä rahanpesudirektiivistä ja siinä on säännökset liittyvät omistajuus, omistajuusrekistereistä. Tämä on lupaava väline, jolla voidaan myöskin taistella korruptiota vastaan. Mainitsin aluksi, että kaksi syytä oli sen rankkaan kritiikkiin, jonka ensimmäinen kertomus sai. Ensimmäinen liittyi käytettyihin menetelmiin ja toinen kritiikin aihe oli se, että EUn instituutioita ei otettu mukaan. Uskon, että varapuheenjohtaja Georgieva aamulla jo kertoi teille toimista, jotka on otettu käyttöön sen varmistamiseksi, että EUn toimielinten integriteetti, moitteeton toiminta voidaan taata. Komissio ryhtyy pian keskustelun muiden toimielinten kanssa siitä, miten unionin instituutioiden integriteettipolitiikkaa voidaan uudelleen tarkastella ja parantaa myöskin korruption vastaisen kertomuksen yhteydessä. Viimeinen huomio vielä puheenjohtaja. Taisin puhua jo aivan liian pitkäänkin. Puhun EUn osallistumisesta Grekon työhön. Valitettavaa kyllä. Minulla ei paljonkaan uutta kerrottavaa tässä suhteessa. Vuonna 2012 jo pohdittiin EUn osallistumista Grekon toimintaan. Me haluamme liittyä Grekoon, mutta Tämä estyi, koska neuvoston ja komission välillä oli eri pura oikeusperustasta. Asia ei ole edistynyt tästä laisinkaan. Edistystä ei ole saatu aikaan. Kuten komissari Avramo Poulos, minäkin olen päättäväinen ja pyrin tulevina kuukausina vielä avaamaan tämän juridisen solmun selvittämään tätä sotkoa. Herra Rau, joka edustaa täällä Grekoa, varmasti voi vahvistaa sen, että olemme ottaneet yhteyttä Euroopan neuvostoon. Grekon täysistunnossa on ilmaistu halukkuutta pohtia mahdollisuutta ryhtyä ad hoc yhteistyöhön niin kauan kuin virallisesti liittymistä ei ole voitu hoitaa kuntoon. Uskon, että tämä tarjoaa tilaisuuden, johon meidän täytyy tarttua. Tässä oikeastaan kaikki, mitä voin tästä sanoa, puheenjohtaja. Toivottavasti saitte nyt tästä riittävästi keskustelun pohjaa. Kiitoksia kovasti tästä katsauksesta. Monien muiden lailla me käsittelemme rahanpesuuta ja korruptiota ja ylipäätään mitä siihen liittyy. Te puhuitte myös julkisista hankinnoista ja niistä eri palikoista, jotka liittyvät. Ei se välttämättä kuulu meidän valiokunnallemme, mutta varmasti kysyttävää löytyy. Sinällään ihan hyödyllistä, että tämäkin tulee esille. Ja varmasti kysymyksiä tulee. Tässä nyt on moni jäänyt vielä viime metreillekin. Ehkä mennään suoraan kysymyksiin, kunhan ensin on kuultu teidän kolleganne, eli Wolfgang Rau, joka on Grekon pääsihteeri Ehkä kuulan tämä alustus, Hela Rau. Ei, anteeksi, emme ole tavanneet ennen. Eli olkapa hyvä. Ihan muutama minuutti ja sitten enemmän aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Thank you, Chair. Uh, members of the committee. Kiitos puheenjohtaja. Kunnianarvoiset valiokunnan jäsenet, on suuri kunnia olla täällä. Tämä keskustelu on äärimmäisen tärkeää integriteettikysymys on demokratian kannalta perustavaa laatua oleva kysymys ja Euroopan neuvostossa me pidämme tätä kysymystä äärimmäisen tärkeänä myöskin ja aivan erityisesti Grekossa. Muutama sana Grekosta ensinnäkin, koska en ole aivan varma, tuntevatko kaikki Grekon ja sen koostumuksin. Grekon nimi tulee ranskalaisesta lyhenteestä, joka tarkoittaa valtioiden joukko korruptiota vastaan. Se on korruptiovastainen valvontaelin. Se toimii Strasbourgissa. Jäsenyys Grekossa on täysin avointa kaikille 47 Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle, mutta sillä on myöskin laajennettu osittainen sopimus, joka mahdollistaa sen, että se voi ottaa myöskin muita jäseniä. Ja tämä selittää sen, miksi esimerkiksi Yhdysvallat on jäsen Tämä on aika lailla ainutlaatuinen tilanne ja myöskin Valko-Venäjä on täysjäsen. Eli Greco käynnisti toimintansa vuonna 1990 jäsenvaltiolla ja tänä päivänä jäsenvaltioita on 49. Pääasiallinen tavoite Grekolla oli täydentää kuutta normeja luovaa korruption vastaista välinettä täydentää näitä valvontamekanismilla. Oli yleinen näkökanta siitä, että on aika lailla helppo laatia standardeja korruption vastaisen taisteluun, mutta seuranta on paljon hankalampaa ja tämä seuranta on Grekon pääasiallinen tehtävä. Jokainen maa-arviointi suoritetaan asiantuntijatiimien työstä, arvioijat nimetään jäsenvaltioiden toimesta – Lopputuloksena on raportti ja suositukset ja suosituksia. Niihin kohdistetaan erityinen menettely, joka meidän mielestämme on vahvuutemme. Meillä on kahden pilarin järjestelmä, eli meillä on arviointi ja sitten seuranta sen suhteen, mitä jäsenvaltiot ovat suositusten suhteen tehneet. Neljäs arviointikierros sen tarkoituksena on keskittyä parlamentin jäseniin, tuomareihin ja syyttäjiin kohdistuvaan korruptioon. Ja tässä ovat kaikki nämä avainsanat tulleet esille. Eli tässä puhutaan myöskin edunvalvonnasta, vaikkakin me lähestymme sitä parlamentaarikkojen näkökulmasta. Eli miten parlamentin jäsenten tulee asettautua suhteessa edunvalvojiin ja muihin kolmansiin tahoihin silloin, kun he haluavat vaikuttaa lainsäädännölliseen prosessiin. Ja tässä myöskin kiinnitän huomiota koko lainsäädäntöjärjestelmän läpinäkyvyyteen. Edellisillä kierroksilla on käsitelty useita asioita, esimerkiksi korruptiovastaiset elimet, virkamiesten immuniteetti, ilmiantajien suojelu, joka on äärimmäisen tärkeä asia, korruptiosta saadun hyödyn takavarikointi, rikosoikeus lahjonnassa ja korruptiossa ja myöskin sitten poliittinen rahoitus ja läpinäkyvyys siinä ja Euroopan unionin komission korruption vastainen raportti. Siinä myöskin puhuttiin poliittisesta rahoituksesta. Sitten muutama sana EUn liittymisestä Grekon näkökulmasta. Euroopan yhteisöjen komissio, siksihän sitä tuolloin kutsuttiin, se oli aktiivinen osallistuja Euroopan neuvoston monialaisessa korruptioryhmässä GMCssä. Se loi pohjan näille kuudelle korruption vastaiselle työvälineille Grekossa. Grekon peruskirjojen mukaan kaksi työvälinettä aivan erityisesti viittaa EUn mahdolliseen Greco-jäsenyyteen. No, ei minulla nyt ole yksityiskohtiin aikaa mennä, mutta aina noista ajoista jälki, lähtien Grekossa ja kaikissa Grekon jäsenvaltioissa ollaan oltu sitä mieltä, että läheisempi yhteistyö EUn kanssa on äärimmäisen tärkeä tavoite ja tämä on syy siihen, miksi vuoden 2010 Tukholman ohjelma otettiin oikein mielellään vastaan Grekossa. Korruptiovastainen paketti, jonka komissio julkisti kesäkuussa 2011, ja ne modaliteetit, joista puhuttiin liittyen EUn mahdolliseen osallistumiseen Grekoon, se oli suuri askel eteenpäin yhteistyössä kahden järjestön välillä. No, muita kehityskulkuja on tuon jälkeen tapahtunut, tässä on pari niistä mainittu, mutta ne eivät kuitenkaan ole johtaneet haluttuun tulokseen. Tämä ei ole mikään salaisuus, se on ilmiselvyys. Miksi EUn liittyminen Grekoon on niin tärkeää meidän näkökulmastamme? No neljä, viisi syytä. Ensinnäkin se johtaisi siihen, että korruptiovastainen politiikka Euroopassa olisi koordinoidumpaa ja se vahvistaisi sekä EUn korruptiovastaisen että Euroopan neuvoston korruptiovastaisen politiikan vaikutukseen. Se myöskin auttaisi sitä, että ei syntyisi turhia päällekkyyksiä, voitaisiin saada aikaan synergioita ja taattaisiin korruptiovastaisen työn johdonmukaisuus näissä kahdessa instituutiossa. Se, että EU liittyisi Grekoon, se eh, johtaisi siihen, että valvonta jatkuisi senkin jälkeen, kun Grekon arviointikierros päättyy. Tällä olisi lisäarvoa, koska tällä hetkellä meillä ei ole mitään takuita siitä, että saavutukset, jotka eh, rekisteröidään, arvioidaan ja joita jopa ylistetään jossakin vaiheessa, meillä ei ole mitään takuita siitä, että loppujen lopuksi ne jäävät voimaan. Me olemme nähneet monta tapausta, jossa näin ei todellakaan ole ollut ja aivan erityisesti sen jälkeen, kun tietyt maat ovat liittyneet Euroopan unioniin, niin heidän sitoumuksensa taistella korruptiota vastaan on laimentunut jopa voimakkaasti. Tällainen EUn osallistuminen Grekoon johtaisi myöskin siihen, että Grekon oma arvio suositusten toteuttamisesta vahvistuisi, koska EUn edustajat osallistuisivat meidän työhön ja tämä todellakin, tällä olisi lisäarvoa. Ja sitten viimeinen etu on se, että jos EUsta tulisi Grekon jäsen, silloin sen omien, omat toimielimet joutuisivat Grekon tutkinnan alle, ja siitähän täällä tänä aamuna on keskusteltu. Greko arvostaa niitä pyyntöjä ja lausuntoja, joita EUsta on aika ajoin ilmaantunut, joissa on puhuttu Grekoon liittymisestä. Mainitsen niistä kaksi. Päätöslauselma 23. lokakuulta 2013 ja silloin puhuttiin järjestäytyneestä rikollisuudesta, niin silloin Euroopan parlamentti, siis te suosittelitte, että EUn tulisi liittyä Grekoon jäseneksi. Tämä oli suora sitaatti. Ja lisäksi komission korruptiovastaisessa raportissa, josta herra Rutte puhui, sehän julkistettiin huhtikuussa viime vuonna, silloin tilintarkastustuomioistuin sanoi, ja tässäkin siteraan suoraan, ei ole mitään vakuuttavia syitä, miksi Euroopan unioni ei vielä osallistu Grekon työhön. Euroopan unionin tulisi liittyä Grekoon ja tavoitella täysjäsenyyttä ja tavoitteena tulisi olla tuoda EUn hallinto samalle tasolle kuin sen 28 jäsenvaltion hallinto noudattaa Euroopan neuvoston korruptiovastaisia standardeja, kuten jäsenvaltioissakin tehdään. Eli näin eloisaa tukea liittymiselle on ollut. Sitten vielä yksi asia. Mitä tämä EUn korruptiovastainen raportti tarkoittaa Grekolle, koska mehän käytämme sitä omassa työssämme. No Greco on kiinnittänyt suurtakin huomiota tähän ensimmäiseen raporttiin, joka julkistettiin viime vuoden helmikuussa. Me olemme iloisia siitä, että Euroopan unionin komissio sitoutuu korruption vastaiseen taisteluun. Se käy läpi tästä raportista. Ja me olemme myöskin iloisia siitä, että raportissa annetaan tunnustusta Euroopan neuvoston korruption vastaisille standardeille – ja olemme iloisia myöskin siitä, että siinä viitataan Grekon tutkinnan tuloksiin ja siinä todellakin pyritään noudattamaan Grekon suosituksia. Eli tässä on jo syntynyt tietynlaisia synergioita. Eikä ole yllätys, että Greco oli tyytyväinen lukiessaan raportista sen, että EU voisi liittyä Grekon täysjäseneksi ja todellakin toivoo, että neuvottelumandaatti siinä, tässä asiassa mentäisiin eteenpäin nopeasti. Ja tätä on meidän pääsihteerimme herra Jaaklan toistanut usean otteeseen silloin, kun hän on käynyt keskusteluja Barroson ja Malmströmin kanssa. Hän on itse asiassa tänä päivänä tänään Brysselissä ja hän keskustelee tänään Junckerin kanssa. Sitten vielä pari, kolme huomiota. Miltä Grekon arvio EUn toimielimistä voisi näyttää? Grekon tekstien perusteella molemminpuolinen arvio on olennaista. Toisin sanoen EUn täytyisi alistua Grekon arviolle, jotta se voisi nauttia samoista oikeuksista kuin muutkin Grekon jäsenet, vaikka EU ei olekaan valtio. Komissio ja monet puhujat tänä aamuna ovat myöskin tähän viitanneet. On siis myönnetty se, että EUn toimielimissä on korruptioriski Komissio on ollut sitä mieltä, että näitä riskejä täytyy arvioida riippumattoman ulkoisen arviointimekanismin kautta. Arvion sovellusala ja tarkka sisältö EU-toimielimissä. Siitä tulisi tietenkin keskustella kaikkien asianomaisten kanssa ja meidän tulisi löytää sellaiset järjestelyt, jotka ottavat huomioon toimielinten piirteet ja myöskin juridiset ja käytännönläheiset seuraamukset. Jos me otamme huomioon sen laajan kokemuksen, joka Grekolla on korruption vastaisessa taistelussa julkisella sektorilla, niin voimme olettaa, että tulevissa arvioissa voitaisiin puuttua esimerkiksi ennaltaehkäisymenetelmiin, joita EU-instituutiosta löytyy, menettelyt, joilla voitaisiin arvioida korruptioriskiä, sitä, miten eturistiriitatapaukset hoidetaan, miten ilmiantajia suojellaan tai miten taataan pääsy tietoihin. Eli tässähän tuli mainittua moni asia, josta tänä aamuna on jo puhuttu. Yhteenvetona, mitä odotuksia Grekolla ja Euroopan neuvostolla on, vaikkakin tuosta Tukholman ohjelman hyväksymisestä on kulunut jo jonkin aikaa, niin me odotamme kyllä vahvasti sitä, että tämän hetkisen komission alaisuudessa tässä tapahtuisi jonkinlainen läpimurto. Me toivomme myöskin, että komissio löytää keinot, jolla loppujen lopuksi onnistutaan poistamaan kaikki juridiset tai toimielimilliset vaikeudet, joita EUn Greco-jäsenyyden tiellä on. Koska Grekohan on useaan otteeseen toistanut, sen, että osallistuminen vahvistaisi molempien osapuolten korruption vastaista toimintaa ja tämän tulisi olla näkyvä tavoite molemmille järjestöille. Paljon kiitoksia. Um, kiitoksia kovasti herra Rau. Jos eivät Gregoa aikaisemmin kollega tuntenut, niin ihan varmasti nyt, eli tiedätte mikä se on Liven Krim-valiokunnassa liittyminen sai hyvää vastakaikua, mutta en halua tulla unohtaa sitä, mitä herra Lyytte totesi siitä, että tässä on iso joukko välineitä jo luotu. Libe valiokunnan, jäsen, valiokunnan jäsenet ovat olleet mukana myös näissä kuvioissa. En, niin, ei se ole minun erityisalani, olen puheenjohtaja toki, mutta ei erityisalani, en tiedä miten hyvin tätä on yhteensovitettu. Ajatellaan kolmikantaneuvotteluja, rahanpesun torjuntaa, en tiedä miten hyvin koordinoitua korruption torjunta on. Pari kollegaa on ainakin, jotka hyvin tämän tunnet, Rouva Hautala, olkaa hyvä. Yeah, thank you um, Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että yksi konkreettisia tuloksia tästä kuulemisesta aamulla voisi olla se, että te vastuuvaliokuntien puheenjohtajan, varsinkin te, herra Moraes, voisitte pohtia kysymystä, joka voitaisiin esittää komissiolle neuvostolle siitä, kuinka voitaisiin poistaa esteet sen tieltä, että EU voisi liittyä Grekoon. Tämä on nyt vain yksi ajatus. Pyysin oikeastaan puheenvuoroa siksi, että olen Euronest parlamentaarisen yleiskokouksen varapuheenjohtaja. Kyse on parlamentaarisesta itäisestä ulottuvuudesta. Parlamentin jäsenet tekevät yhteistyötä viiden tai no käytännössä viiden itäisen naapurimaan parlamentaarikkojen kanssa – Jerevanissa Armeniassa järjestettiin juuri yhteiskokous ja haluaisin muistuttaa mielin sen, minkä oikeusasiamies Rova O'Reilly sanoi aamulla. Emme tätä kaikkea pelkästään itsemme hyväksi, vaan koko maailman hyväksi, näin hän sanoi. Uskon, että paljon voitaisi ammentaa siitä työstä, jota me teemme itäisten kumppanimaiden kanssa, myöskin laajentamismaiden kanssa Balkanilla – Kuten Ravan Delvo hyvin tietää, oikeustenäisyyden valikunta on päätänyt järjestää Montenegrossa oikeusasioita käsitellään konferenssiin muun muassa. Uskon, että jotta voisimme enemmän sitoutua Grekon työhön, itäisen kumppanuuden myötä saadut kokemukset ovat oikein hyödyllisiä, koska Euroopan parlamentikin etujen mukaista on, että kun pyritään oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen ja vastuu- ja tilivelvollisten instituutin rakentamiseen, tämä on erittäin tärkeää huolimatta siitä, mihin suuntaan nämä maat poliittisesti ovat menossa suhteessa, ovatko ne tulossa lähemmäksi unionin vai menossa kohti lipumassa kohti Eurasian unionia, niin tästä työstä voitaisiin paljon ammentaa kokemusta myöskin Grekon työtä silmällä pitäen. Kiitoksia Seuraava halutaan sitten Barbara Spinelleen. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin todeta sen verran, että minäkin puollan kovasti tätä ajatusta, että liitytään Grekkoon. Haluaisin tietää, mitkä ovat oikeudelliset esteet, kaikkein tärkeimmät esteet liittymisellä, jos kerran komissiokin mieluusti liittyisi. Kysyn tätä siitä syystä, että minä tulen itse maasta, Italiasta, jossa on aivan järjestelmällistä korruptiota. Ja sillä on valtava painoarvo, joka on täysin arkipäiväistynyt. Ja tämä koskee varsinkin julkisia hankintoja, kuten tässä todettiin viimeaikaisimmat ö, skandaalit Milano Exposta, Roomasta, mafian kytkeytymisestä tähän. Kaikki ovat esimerkkiä korruptiosta ja nimenomaan julkisissa hankinnoissa. Ja siellä Camorra, Ndrandekä ja mafia ylipäätään harjoittaa valtavaa painostusta, koska suurelta osin poliitikot ovat mukana tässä korruptiossa Italiassa. Siksi puhun tästä systeemisestä korruptiosta. Ehkä olisi tarpeen harjoittaa ihan eurooppalaistakin valvontaa tässä. Miten hoidettaisiin ilmiantajajärjestelmää? Siinä tarvitaan jotain, se on keskeistä. Työ on siis käynnistynyt Euroopassa. Ehkä tiedätte tämän liberaryhmän myötäkin. Sitten meillä on korruptiovastainen interryhmäkin ainakin kehkeytymässä. Tästä täytyy jotenkin libevaliokunnan ja interryhmän välillä löytyä vielä sopiva suhde mutta mielestäni on erittäin tärkeää, että Grekon liitytään. Ja haluaisin todella tietää, mitkä ovat suurimmat vaikeudet siinä. Thank you very much, Barbara. Kiitoksia kovasti, Barbara. Sutterova Gresle. Generaldirektor Ryyte. Yksi kysymys pääjohtaja ryttelle. Korruptiota käsittelevä kertomus on oikein mielenkiintoinen. Kuinka komissio itse suhtaututaan kertomukseen ja sen tuloksiin, koska oikeastaan tässä pitäisi seuraamuksia esimerkiksi varanhoitoon, varanhoidon kannalta, mutta ei minä tällaista ollut kyllä nähnyt. Thank you, Mrs. Grass. Kiitos, Rova Gressle. Seuraavaksi, no anteeksi, ääntämiseni ei ole kovin kaksinen. Olkaa hyvä joka tapauksessa. Kyllä minä opettelen kovasti. Presidentti. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toistaa kysymyksen. Mitä oikeudellisia esteitä oikein on tässä, että voimme liittyä Grekoon ensin? Tämä mielestäni on erittäin tärkeää, että Latvian kaudella vielä voimme pyrkiä jotenkin vaikuttamaan siihen, että tulisi neuvostonkin pakollinen rekisteri. Kylläkä me sitä tarvitsemme. Se on tärkeä kysymys. Ja kun minä tulen Välimeren alueelta Espanjasta, niin kyllä minäkin sanoisin, että ihan empiirisestikin voi vahvistaa tämän. Minun poliittinen ryhmäni ja puolueeni on hyvin tiivistä työtä tehnyt korruption torjunnassa Espanjassa. Ja, ja todellakin Louis Robinsonin kirjaan voi viitata, valtiot romahtavat, kun ei ole laadukkaita demokratiassa toimielimiä ja kun korruptio saa jalansia yhä enemmän, niin ihan empiirisesti tämä pitää paikkansa. Mitä enemmän korruptio, sitä enemmän köyhyyttä, vähemmän vapautta. Siksi tämä on rakenteellinen kysymys, jotta demokratia pärjäisi. Jotta todellakin sekä Libessä että eri valiokunnissa voitaisiin kokonaisvaltaisesti jotain tehdä niin korruption torjunnassa – Tämä on strategisen tärkeää. Ajatellen demokratisia järjestelmiä ylipäätään. Kiitos muuten, koska kaikki on ollut todella kiintoisaa. Thank you very much. And uh, Mr. Valli. Kiitos. Sitten herra Valli. Si, grazie. Eh, allora, volevo fare... Kiitos. Minä haluaisin esittää vielä yhden kysymyksen ja myös tehdä ehdotuksen pääosaston edustajalle sen perusteella, mitä olen ymmärtänyt ainakin, niin ei ole mitään tehokkaita toimenpiteitä torjuaksemme korruptiota, varsinkin torjuaksemme järjestetyn rikollisuutta. Ei ole poliittista tahtoa jäsenvaltiossakaan, ei sitä ole nähtävissä, vaikka siitä on niin pitkään puhuttu. En tiedän kyllä, että korruptio on rakenteellista, kuten Barbaras Mineli totesi meidän maastamme, mutta yhtä rakenteellista se on myös Euroopan unionissa ja komissiossa. Ei haluta näitä toimenpiteitä ilmeisesti. Ja haluaisin todellakin nyt rohkaista teitä vahvasti etenemään vielä nopeammin. Sitten vielä yksi kysymys tai oikeastaan teen ehdotuksen. Junckerin suunnitelmassahan on tulossa paljon investointeja perusrakenteisiin. On valtavasti selvityksiä, tutkimuksia, ihan tosiasia tietoa löytyy myös julkisista hankinnoista ja sopimuksista, miten järjestetty rikollisuus on sinne soluttautunut, siis tämä rakenteellinen korruptio. Ehkä pitäisi ottaa jonkinlainen testi tai toimenpide siihenkin mukaan, jotta meillä olisi korruptiota vastaan tehokkaita toimia. Viitaten tämä tähän Junckerin suunnitelmaan. Siellä on tulossa julkisia varoja myös tärkeisiin investointeihin. Ei, nyt voidaan ajatella, että siellä rikollisjärjestöt jo hierovat käsiään tätä odotellessaan. Eli siellä tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä, kunnianhimoisia toimenpiteitä, jotta voitaisiin estä se, että jäsenvaltiot tai investointipankki vielä tätä järjestelmällistä syöpää rahoittaisivat. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne tästä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Tiettyä mielenkiintoa on tullut lisääkin, jos ihan lyhyesti ja sitten vielä lopuksi alkuperäiset puhujat. Ensinnä Laura Ferrara. Grazie, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minäkin haluaisin kiittää tohtori Ryttyä ja tohtori Rauta niin ikään alustuksista. Täällä usein otteeseen korostettiin sitä, mikä merkitys on sillä, että unioni liittyisi Grekkoon. Olemme iloisia siitä, että nyt vihdoinkin se toteutuisi, koska on ollut aika ikävä näin parlamentin uutena jäsenenä huomata, että vaikka on suosituksia komission suosituksissa, kuten parlamentin päätöslauselmissakin, niin ne jäävät kuolleeksi kirjaimeksi, eikä niitä noudateta. Siksi parlamenttihan on hyväksynyt hiljattain tärkeän päätöslauselmankin, viime vuonna lokakuussa nimittäin. Se tulee krimvaliokunnasta. valiokunnasta ja se keskittyi nimenomaan korruptioon ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Siellä oli paljon suosituksia siinäkin päätöslauselmassa. Nekin odottavat vielä toteuttamistaan. Siksi mietin vain tässä, voitaisiinko tätäkin ajatella ja harkita, että annettaisiin enemmän painoarvoa valiokuntaloitteisille mietinnöille, tai ainakin mietittäisiin näitä suosituksia että ne olisivat vähän konkreettisempia, että kaikki toimijat jotenkin ne huomioisivat. Ja oli hauska kuulla myös siitä, että tässä on halukkuutta saada aikaan enemmän korruption vastaista lainsäädäntöä myös julkisissa hankkeissa tai kun rakennevaroja käytetään. Olen italialainen ja kansalaisena Minäkin tunnen hyvin tämän asian, ikävä kyllä. Tässä on erinäisiä ongelmia, jotka vaikuttavat talouteen, mutta ei pelkästään siis PK-yrityksiin, mutta ne varsinkin ne iskevät perusoikeuksiin. Eli on syytä nyt toimia päättäväisesti. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten lopuksi Rova Salen. Hvala za besedo. Res je, spodjeda. Kiitoksia puheenjohtaja. Korruptio on tietystikin ongelma. Tästä koituu kustannuksia jäsenvaltioiden talousarviolle, budjetille ja myöskin Euroopan unionille tästä koituu kustannuksia vastaan On aivan oikein, että joskin hankintamenettelyn yhteydessä otetaan huomioon korruption vastainen taistelu ja yksityistäminen on useinkin tarpeellista. Lukuisia vuosia näiden asioiden parissa on parittu myöskin, parittu myöskin Sloveniassa. Janchan hallitus muun muassa halusi saada aikaan muutoksia, kun yksityistämisten ryhdyttiin – niin Slovenian nykyinen hallituskoalitio törmäsi suuriin ongelmiin silloin, kun suuria julkisia laitoksia oltiin yksityistä. Myöskin korpten osalta törmättiin ongelmiin. Myöskin pankkien luotonanto oli joskus ongelmasta jo lainaa annettaessa. Usein tiedettiin, että lainaa ei koskaan makseta takaisin. Ja sitten näitä pankkeja sitten jouduttiin pönkittämään veronmaksajien rahoilla väärinkäytösten vuoksi. Jäsenvaltioissa täytyy arvioida tilannetta ja arvioiden täytyy olla luotettavia. Ja esimerkiksi pankkien luotonanto on yksi asia, jossa täytyy myöskin ottaa korruption vastainen taistelu voimakkaasti esiin. Thank you very much. Kiitos, kiitoksia kovasti. Kiitos kollegat kysymyksistänne. Pyytäisin aivan lyhykäisiä vastauksia. Mattias Rytte ja sitten herra Raul, mutta ihan lyhyesti pyydän. You, you know me, and that's why you say that, because I always... Tehän tunnette minut, minä puhun aina kaikkein pisimpään. Puhut... Taasti, mutta ei pitkälti, se on eri asia. Uh, Yritän puhua nyt nasevasti. Itäisestä kumppanuudesta toteaisin, että tämä on Rova Hautalan kysymys. Me todellakin tarvitsemme asiantuntemusta myöskin Grekossa tässä kontekstissa. Te puheenjohtaja ja parlamentin jäsenet, jotka olette Libe-valiokunnassa, tiedätte, että kun käydään viisumineuvotteluita esimerkiksi, aina tarkastellaan myöskin sitä tapaa, millä korruption on tartuttu lukuisissa maissa, varsinkin itäisen kumppanuuden maissa. Joten jossakin määrin kyllä, suora vastaus on, että asiantuntemus on erittäin tervetullut myöskin tässä suhteessa. Mitä oikeudellisiin esteisiin tulee, jotka Rova Spinelli mainitsi, niin mitä mieltä me olemme tästä? Miten tämä nyt sanoisin? Lakimiehet suorastaan riemastuvat siitä, että pohditaan sitten pesikö valita artikla 208 vai artikla 220 oikeusperustaksi Grekon liittymiselle. 220-208, kumpi artikla otetaan pohjaksi? Ja se, liitytäänkö Grekkoon vai erotanko siitä ja muodolliset neuvottelut keskustelusta, niin asia on nyt jumiutunut. Minulla ei ole mitään tietä pois tästä ongelmasta. En tiedä mitään ongelmanratkaisu vaihtoehtoa Rova Kresslelle. Seuranta ja toimet ja johtopäätökset. Ensinnäkin maakohtaiset suositukset on annettu yksittäisille jäsenvaltioille. Olemme myöskin voineet saada kokemusta tai tietoja jäsenvaltioiden kokemuksista näiden kertomusten avulla. Toinen kysymys. Mitä me voimme toteuttaa käytännössä operatiivisella tasolla. Tätä keskustelua käydään parhaillaan. Myöskin Libe-valiokunnan kollegoiden kanssa on keskusteltu siitä, kuinka luotaisiin eurooppalainen syytteen virasto. Tämä on tärkeä asia. Toivomme, että tässäkin päästään eteenpäin. Te voitte havaita, että me pyrimme tässä hyvin laajana rintamana, emmekä rajoitu toimissamme vain tiettyihin asioihin. Palja, Ferrara ja muut esittävät myöskin kysymyksiä. Korruptio on euroon liittyvä rikos. Ja täytyy tästä, tästä täytyy tarkastaa myöskin perussopimuksia. Jo nyt olemme se välineet, joilla voidaan taistella korruptiota vastaan – Lainsäädännössä ei ole sellaista otsiko, otsikkoa kuin korten vastainen taistelu, mutta voitte havaita, että kun on kyse eurooppalaisesta turvallisuusagendasta, jota käsitellään huhtikuun lopulla, niin koko järjestäytynyt rikollisuus ja tähän liittyvät ongelmat ja tämä laillinen talous tai laiton talous tulevat olemaan mukana tulevien kuukausien ja vuosien keskustelussa, kun tarkastellaan Euroopasta turvallisuusagendaa toimintasuunnitelmaa. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että seikat kuten ne, jotka Rova Sulin mainitsi, otetaan huomioon esimerkiksi laiton hyötyt on saatu yksityistämisprosessin yhteydessä Tulee tämä myöskin huomioon. Mitä suuriin infrastruktuuriinvestointeihin tulee? Oli itse vastuussa TEN verkostoista kymmenen vuoden ajan. Sääntöjä on yhä enemmän tiukennettu sen varmistamiseksi, että mikäli on minkälaista konkreettista näyttöä väärinkäytöksistä, rankkoihin seurantatoimin ryhdytään tai jatkotoimin ryhdytään. Loppujen lopuksi niin kauan kuin ei ole eurooppalaista yleistä syyttäjää, hyvin pitkälti jäsenvaltiot ovat ne toimijat, joiden täytyy hoitaa nämä asiat kuntoon. Ja niin tämä on se oikeudellinen realiteetti, jonka kanssa nyt joudumme elämään. Kiitos. Näin ytimekkäistä vastauksesta herra Rao. Uh, hyvin lyhyesti kumppanuusohjelmiin liittyen, no asia on jo nyt niin, että yhteistyö Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin välillä on jo tiivistä. Kumppanuusohjelmat ja korruption vastaiset projektit, ne toteutetaan kollegojen toimesta, ei suoranaisesti Grekon toimesta, koska me teemme eron teknisen avun ja valvonnan välillä. Mutta voitte olla varmoja siitä, että kaikki projektit joita kehitetään yhteistyössä EUn ja Euroopan neuvoston välillä, niissä on aina vahva osuus, jossa viitataan Grekoon, koska yksi tavoitteista ja kunnianhimoista on se, että näitä ohjelmia käytettäisiin taivuttelemaan maat noudattamaan Grekon suosituksia. No en voi nyt reagoida tähän oikeusperusta kysymykseen. Tiedän, että niin siis tämä kuuluu Euroopan unionille tämän ongelman hoitaminen, mutta haluaisin sanoa kuitenkin sen verran, että kun komissio esitteli korruptiovastaisen pakettinsa, sieltä löytyi hyvin yksityiskohtainen raportti jäsenyydestä Grekossa. Ja tämä raportti se ei ollut Euroopan unionin komission keksintöä, vaan sen tekoon osallistui hyvin laajalti. Se perustui hyvin pitkälti keskusteluihin meidän ja komission välillä, eli yhteistyö Euroopan unionin ja Grekon, Grekon välillä, miltä se näyttäisi, niin sitä kuvataan siellä hyvin yksityiskohtaisesti ja monet juridisista kysymyksistä ne on jo melkein ratkaistu. Nyt sitten tietenkin täytyy tarkastella sitä, mikä on se säännös, jonka puitteissa EU Grekon jäseneksi pääsee, mutta se päätös ei kuulu meille. Kiitos, koska ei ole aikaa, en mitään johtopäätöksiä esitä. Kiitoksia kovasti puhujille heidän antamastaan panoksestaan. Ja Rova Gressli saattaa jatkaa tästä. Ja, ich glaube, wir fangen bei der Frau Hübner an. Vai ehkä voimme aloittaa Rova Hübneristä. Hän voi ensin tehdä johtopäätöksensä. Danuta, ole hyvä. No, voitte kuvitella, että aivan mahdotonta mitään johtopäätöksiä esittää, mutta varmasti joka ikinen puheenjohtaja vie viestiä eteenpäin. Tämä oli tärkeä kuuleminen. Kolme asiaa sanoisin. Parissa kuukaudessa vielä ehkä saamme aikaa sen, että kolme toimielintä parlamenttikomission neuvosto aloittavat neuvottelut toimielin välintäistä sopimuksesta paremman lainsäädännön hyväksi avoimuus, vastuunkanto, luottamus varmasti ovat mukana teemana näissä neuvotteluissa. Toiseksi toteaisin, että me tiedämme kaikki, että usein kansalaiset eivät oikein osaa erotella eri toimielimiä. Ja jos yksi toimielin saa tahran mainelleen, niin se haittaa kaikkia näissä asioissa. Se on yhteinen vastuumme, yhteinen tehtävämme. Ja kolmanneksi Sanoisin myös, että tiedämme, että tässä on pitkä luettelo asioita, joilla voidaan parantaa Eurooppaa. Ja jos halutaan kohentaa Euroopan unionin toimielimiä, niin pitäisi puuttua noihin vaikeisiin haasteisiin myös. Siinä tarvitaan kansalaisten luottamusta. Uusiutuva luottamus onnistuu, jos avoimuus, luottamus ja tämä toteutuu myös kansalaisten mielissä. Ehkä nyt näin muuten olemme aloittaneet uuden perinteen, kun on kyse Euroopan toimielinten avoimuudesta, luotettavuudesta. Ehkä näin myös voidaan saada lisää luottamusta integraation Oli hauska kuulla myös komission jäsen Georgiavaa tästä. Et ehkä voidaan jatkaa myös kumppanina komission kanssa. Kiitoksia vielä, että ensin pääsin ääneen. The, the engine of this. <laughs> Je vais me joindre à, No minä voin toistaa Hübnerin sanat henkilökohtaisesti. Minun mielestäni tämä kuuleminen oli hyvin opettavainen ja mielenkiintoinen yhteistyö neljän valiokunnan välillä. Olisi oikein hyvä asia, jos jatkaisimme tällä tiellä. Mitä oikeusasioiden valiokuntaan tulee, niin me työstämme parhaillaan tiettyjä asioita, esimerkiksi parempi lainsäädäntö ja myöskin hallintolakia koskeva mietintöä. Eli tässä tuli esille paljon asioita, joilla voimme rikastuttaa omia pohdintojamme. Ja haluaisin vain kiittää kaikkia asiantuntijoita ja muita osallistujia koska varmaan tulemme toistamaan tämän kuulemisen ja tästä saatiin paljonkin inspiraation aiheita tulevaisuuden varalle, jotta me voisimme vahvistaa kansalaisten luottamusta EUn toimielimiin. Se on yksi joka jokapäiväisistä huolenaiheistamme, eli haluaisin kiittää edustaja Gressleä, koska jos nyt asian oikein ymmärsin, niin hän meidät pakotti tähän kuulemiseen. Eli haluaisin kiittää tästä aloitteesta ja jatkossakin pakottakaa vain. Tein parhaani. Kiitoksia kaikille kollegoille, jotka osallistuivat. Toteasin, että yksikään asioista, joista tänään puhuttiin, ei ole itsestäänselvyys. Meidän täytyy todellakin painostaa, koska muuten mikään ei liikahda eteenpäin. Eilen kolmikantaneuvottelussa neuvoston kanssa käsitellään tärkeitä teemoja ja rikosoikeusalan yhteistyö on kova pähkinä purtavaksi. Tässä täytyy tehdä hyvin yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Tämä ei ole helppoa. Siitä haluamme jatkaa samalla tavalla. Niin tästä totesin, tuli suorastaan hämmästyttävä, kuinka paljon meillä on päällekkäisyyttä jäsen eri valiokuntien työssä, työn välillä. Voisin kiittää kaikkia puhujia ja oli hienoa myöskin, että kollegat osallistuivat keskusteluun. Me pyrimme jatkamaan samantyyppistä yhteistyötä jatkossakin. Ja äh, kiitoksia myöskin tulkeille. Kun näin monta naista on podiumilla, niin sitten täällä unohdettiin kokonaan tuo ainoa mies. Sukupuolista syrjintää, Ingepora. No ei nyt ole niin ihan syrjitty. Minua syrjitään. Mutta kiitos Inge. Mitä tässä enempää voi sanoa? Kuitenkin keskustelujen aikana joku kansalaisjärjestö twitteroi ja sanoi, että pitäisi olla enemmän tällaista yhteistyötä valiokuntien kesken. Tämä meni aika saumattomasti ja kiitos tästä, että on vielä näin hyviä asiantuntijoita ja vielä jäseniä, jotka vielä torstainakin ovat täällä paikalla ja kysy, kyselivät. Se on ihan hyödyllistä. Kiitos tästä ehkä olisi hyvä jatkaa tätä yhteistyötä, kun on kyse mutkikkaista aiheista, vaikeissa asioissa. Kun minä nyt olen ollut vuodesta 1999 jäsen, niin se on ollut aika mutkikas polku toimielimissä. Ja nyt se meni kuitenkin hyvin mutkattomasti täällä. Vielä Liben kiitokset kaiken tämän päälle, vaikka se nyt unohtuu, ja vielä ihan on sukupuolisesti käänteet kiitos.